kokoukseen ja ilmaisi meidän tahtomme budjettiasioissa siten, että tähtäämme todellakin hedelmälliseen yhteistyöhön tämän valiokunnan kanssa. Aivan samanlaiseen kuin meillä on talousarvio budjettivaliokunnan kanssa. Ja otamme tässä huomioon taloudelliset sitoumukset ja ne seikat, jotka tähän valiokuntaan on annettu käsiteltäväksi, ne tulee olla tarkistuksen alla. Me lähdemme liikkeelle niistä valtuuksista, jotka tälle parlamentin elimille on annettu työjärjestyksen perusteella, ja tämähän muodostaa oikeudellisen perustan, Mikäli sallitte, haluaisin korostaa sitä, että silloin kun puheenjohtajisto tekee jonkin päätöksen, sen tulee ottaa huomioon taloudellinen perusta. Ja ne säännökset, jotka, joihin vedotaan, ne on laadittu hallinnon valtuuksien puitteissa. Ja kun puheenjohtajista todellakin tekee päätöksen, se ei suinkaan ole yksin prosessissa. Esimerkiksi jos käsittelemme mm, ennakkoarvion linjoja, tämän hän käsitteli ensin budjettivaliokunta ja sitten täysistunto. Myös erilaiset tärkeät säännökset tai esitykset, jotka koskevat rakennushankkeita, 178 artiklan alaiset. Esimerkiksi Rova Holmigeier säännöllisesti osallistuu työryhmien töihin sellaisten työryhmien, jotka käsittelevät infrastruktuurihankkeita. Ja hän, hän on vieraana näissä työryhmissä ja seuraa reaaliajassa töiden edistymistä. Ja ne puheenjohtajiston päätökset, jotka koskevat valtuuskuntia, nämä vahvistetaan – taas puheenjohtaja kokouksessa, jota parlamentti seuraa. Eli me emme puhu tässä täytään, täytön, täytäntöönpanoelimestä, joka toimisi yksin, koska päätökset vahvistetaan aina poliittisella tasolla. Joten läpinäkyvyys ja dialogi tulee olla näkyvä osa työssämme jatkuvasti. Gianni Pitella ja minä itse pidämme erittäin tärkeänä, että kaikki toimijat, jotka ovat mukana talousarviotyössä, tekevät hyvää yhteistyötä. Ja tässä viimeiseksi haluaisin vielä todeta, että me puheenjohtajistossa luotamme täysin Klaus Vellen pääsihteerin työhön, joka huolehtii tämän talon hallinnosta. Ja mikäli teillä on jotakin erityisiä kysymyksiä, juuri hän on valmis antamaan näihin vastaukset. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitoksia, Vidal Quadras ja annan nyt Euroopan parlamentin sisäisen tilintarkastuksen edustajalle herra Galvinille puheenvuoron. Uh, thank you, Chairman, uh, for this Kiitoksia puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta esitellä vuosikertomuksen vuodelle 2009. Alussa muistutetaan siitä, että sisäinen tarkastus on riippumatonta toimintaa, joka on suunniteltu etupäässä antamaan objektiiviset vakuut toimielimelle siitä, että sen riskihallinta on tehokasta ja että se hallintointitoiminta on tehokasta ja näin antaa lisäarvoa ja auttaa parantamaan organisaation toimintaa. 2009 tehtiin monia tarkastuksia erityislaboratorioisella alueella. Nyt kuvaan lyhyesti näitä aloittain neljästä tarkastuksesta, jotka tehtiin julkisten hankintojen alueella. Muistutan ensin, että 2004-2005 teimme julkisten hankintojen tarkastuksen, joka koski kaikkia osastoja ja keskuspalveluita. Tämä raportti, joka hyväksyttiin 2006 maaliskuussa, siinä se sisälsi kattava toimintasuunnitelma julkisten hankintojen parantamiseksi toimielimissä. 2008 vuoden toisella puoliskolla lähdettiin <clears throat> toiseen, tar- toiseen tarkistusvaiheeseen, joka koski suurta määrää hankintatoimintaa, jotta voitaisiin arvioida parannuksia aiempaan verrattuna. Kolmessa pääosastossa tehtiin puhemiestössä infrastruktuuri ja logistiikka ja sitten rahoitus sekä myöskin jatkotarkistuskeskus palveluista tässä huomattiin 2006 raporttiin verrattuna tiettyä erityistä kuitenkin. Jokaisessa osastossa, jos tehtiin tarkastuksia, oli edelleen paljon parantamisen varaa julkisissa hankinnoissa. Erityisesti tarvitaan edelleen sitä, että täytyy parantaa valmistelu- ja suunnittelutoimia hankintatoimissa ja tarpeen ennakkoarviointia. Prosessiluonne tarkoittaa sitä, että heikkoudet suunnittelussa johtavat suoraan siihen, että spesifikaatioiden ja sopimusten antamisessa on puutteita. Tähän liittyvät riskit sitä raha oli huonoa vastinetta, että voi tulla sääntövastauksia, tehottomuus on huonoa ja oikeudellisia ongelmia voi tulla. 2009 jo tarkistus tuli esille kolmen osaston osalta, että täytyy kriittisesti analysoida äh, asiaan liittyviä hallintorakenteita, jossa fokus oli siitä, että täytyy dokumentoida rationalisoida äh, ajoitusta ja dokumentointia julkisissa hankinnoissa. Määritellään paremmin vastuut kaikkien toimien osalta ja harkitaan mahdollisesti vaihtoehtoisia toimia siitä, miten julkisen hankintojen toiminta voidaan järjestää. Sisäinen tarkastus tutki laskutustoiminta. Tämä osoitti, että sääntöjen vastauksia oli tapahtunut. Sisäinen tarkastus ei pystynyt näitä sääntövastauksia estämään. Tämä tapaus lähetettiin eh, tähän sisäinen paneeliin, joka tar- tarkistella näitä asioita. On myös huomattavaa kasvua myöskin rahoitus- rahoituksen osaston toiminnassa pankkisopimuksissa ja muissa riskivastauksissa, finanssikriisin vastauksissa. Tämä osoitti, että nykyiset järjestelyt antavat riittävän suojatason avainriskejä vastaan, jotka vaikuttavat toimintojen jatkuvuuteen. Se, että varmistetaan varat ja instituutioiden toiminta. Sitten jatkotoimet keskustasolla ne 50-59 sovitusta toimesta toteutettiin vuonna 2006, joten parannusta on ollut tässä eh, julkisen hankinnon eh, ohjausprosessissa, vaikka sinne tarkistus pani merkille, että osastot eivät käytä systemaattisesti näitä eh, ohjeita, ja, joita on annettu käyttöön vasta vaihtoehtoiset tavat julkisen hankintojen järjestämistä tehokkaammalla tavalla, niin tämä prosessi ilmeisesti on ymmärtääkseni nyt saatu loppuun. Ensimmäisenä osana keskipitkävälinen välin aikavälin strategia rakennuspolitiikassa tehtiin tarkistus suunnitteluun, arviointiin ja hallinnointiin eh, majoitustarpeesta. Tämä tarkistus pyrkii vastaamaan kolmeen kysymykseen. Ensinnäkin, onko sovittua majoituspalvelua, jotta voidaan kattaa tilatarpeet pitkällä aikavälillä? Onko kriteerit eh, sille, miten toimistotilaa jaetaan? Ja onko vakuuksia siitä, että tilojen jako on sekä tehokasta että, että sillä on ajut vaikutukset. Tarkistuksen aikana rakennuspolitiikka ei täyttänyt näitä kolmea tavoitetta. Jotta nämä tavoitteet voitaisiin täyttää, sovittu toimintasuunnitelma keskittyy siihen, että saadaan pysyvät hallintorakenteet, kattava suunnitteluprosessi ja merkittävästi parempi johtamistietojärjestelmä. täytyy saada aikaan menettelytavat, jolla uudet säännöt toteutettaisiin. Ja on myös äh, kiireinen tarve, jotta voidaan pystyä valvomaan toimistotilojen käyttöä ja parantaa olemassa olevia valvontavälineitä. Puhemiehistön päätös äh, tarjoaa puitteet äh, toteuttaa monet raportin suunnitukset. Tietojärjestelmien puitteissa IT-strategiasta esitettiin toinen tarkistus. Äh, siinä tietojärjestelmien kehityksessä nojataan paljon kolmansiin osapuoliin. Tässä pyrittiin tarkistamaan sovelluksien kehittämisen tehokkuutta ja IT-projektien hallinnointia ja suhdetta parlamentin yksiköiden ja ulkoisten konsulttien välistä suhdetta. Tarkastuksessa tuli esille, että täytyy saada aikaan parannusta tässä suhteessa. Tähän kuuluu sitä, että Liiketoimintamallien analyysejä täytyy tehdä ja siitä tulisi ennakkoehto siihen, että IT-projekti voidaan hyväksyä. Toimintasuunnitelma pyrkii kasvattamaan käyttäjien omistajuutta kussakin projektissa. On myös siitä toimia siihen, että voidaan arvioida projektikustannukset projektitaskohtaisesti ja kehittää kattavan eh, hallinto- ja johtamistietojärjestelmän. Tässä tarvitaan riskien hallintatietoparastuksia ja eh, tarkistusta todettiin, että nykyiset tasot siinä, miten paljon eh, käytetään konsultointia IT-suhteessa, aiheuttaa oikeudellisia ongelmia. Tässä keskitytään siinä, että voitaisiin saada tehokas sekoitus siitä, että käytetään parlamentomaan henkilökunta ja ulkoisia äh, toimijoita. Toinen prioriteettitarkistus oli sitten poliittisten puolueiden ja säätiöiden saatamat määrärahat Euroopan tasolla. Kolme osa-aluetta. 2007 tarkistuksen jatkotoimet poliittisesta puolueesta 2007 joulukuun säännöt, niiden äh, toteuttaminen poliittisten puolueiden osalta ja se, että mitä voidaan siirtää seuraavalle vuodelle käyttämättömiä määrärahoja. 12 prosentin jatkotoimet osoittivat, että useita toimia ei oltu pantu täytöön ja neljännestä sisäinen tarkastus pitää kriittisenä. Pakollinen raportointijärjestelmä siitä, miten raja on käytetty vuoden aikana että ovatko kustannukset tukikelpoisia. Tarve erityiselle valvonnalle, eh, luontoissuorituksille ja paikan päällä tarkistukset puolueiden rahankäytöstä. Poliittiset säännöt, äh, säätiöt, oso, siitä tarkoitus osoitti, että, että kuten puolueiden kanssa maksuvaatimukset eivät aina eh, voineet määrittää sitä, että tuet olisivat olleet tukikelpoisia. Luontoisyrityksessä oli myös ongelmia. Tarvitaan myöskin parempaa ohjeistusta eh, tulojen käytöstä, jos jää eh, ylijäämää. 19 jatkotoita tässä suhteessa pidettiin niitä kriittisinä. Täytyy antaa prioriteetti valvontajärjestelmiin. Tässä suhteessa 2008 saatiin loppuun toinen eh, jatkotarkastelu, joka sitten 80 prosenttia alkuperäisistä toimista oli, vaaditusta toimista oli toteutettu. 22 jäljellä olevista toimista 22 otettiin jatkokäsittelyä ja neljä niistä pidettiin kriittisinä. Sitten kolmas jatkotarkistus, joka sitten 19 näistä oli toteutettu ja pääsästä oli tehnyt merkittävää edistystä sisäisen tarkastuksen puitteissa. 2019 tarkastuksen tulos on painottanut sitä merkitystä, että näiden toimien loppuun saattaminen on tärkeää. 2019 sinne tarkastus pyrkii tekemään raportin näiden toimien tilasta. Raportin johtopäätös painottaa nykyisiä riskejä eh, hankintaprosessissa ja tarvitaan parempia tietotekniikkavälineitä niiden tukemiseen otettiin esille se, että täytyy bisnesprosessimallia analyysiä yleistä sekä ennakoihtana IT-projekteille, mutta myöskin välineenä parantaa tehokkuutta ja vaikuttavuutta osasto, osastojen riskienhallintajärjestelmässä yleensä. Monia tarkastuksia eri sektoreilla, ei pelkästään IT-alalla, myöskin eh, toivat esille oikeudelliset ongelmat, kun ollaan liian riippuvaisia ulkoisista palveluntarjoajista. Tässä on otettu myös toimintasuunnitelmia käyttöön. Raportti panee merkille 2010 saavutetun edistyksen harmonisoidun lähestymistavan toimeenpanossa riskien hallintaan. Instituutioiden välinen kattava lähestymistapa on edelleen tässä suhteessa prioriteettina. Haluaisin vahvistaa, että en ole saanut eh, ohjeita miltään taholta, jotka kompromettoisivat riippumuuteni. Niin haluan myös kiittää eh, tarkastuspaneelin eh, ja pääsihteeriä tuesta ja pääsihteerin tavoin haluaisin panna merkille sisäisen tar- merkityksen Ensimmäinen syksyltä 2009 jälkeen tapahtunut muutos heijastaa äh, sisäinen tärkeyttä ja sen ammattimaisuutta ja parantaa sen tehokkuutta. Ja haluaisin myöskin ilmaista kiitollisuuden erinomaisesta yhteistyöstä kaikille osastoille vuoden 2009 aikana. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Ja annan nyt puheenvuoron kollegalle esittelijä Italalle. Kiitoksia. Thank you, Chairman. Uh, first of all, I want to thank Secretary. Kiitoksia pääsihteeri Klaus Velle. Kiitos vastauksista kirjallisille kysymyksille, jotka olivat todella täsmällisiä. Saammeko me ne ajoissa sitten ensi vuonna? Toivottavasti jäsenet voivat tai ehtivät lukea ne. Tästä meidän pitää vielä keskustella. Monet asiat ovat edistyneet, mutta on vielä joitakin kysymyksiä, joita tulee tarkastella. Teen sen lyhyesti. Ensinnäkin poliittiset ryhmät, ensinnäkin ja, ja toisaalta huomautukset. Varmaankin on tarpeeksi keinoja käsitellä tai tutkia, kuinka rahat on käytetty näissä poliittisissa ryhmissä. Seuraavaksi turvallisuus. Mitä mieltä olette siitä, että annammeko jäsenen mahdollisuuden kirjoittaa oman allekirjoituksen käsin vai pitäisikö meidän siirtyä kokonaan elektroniseen järjestelmään? Tästäkin pitää neuvotella hallinnon kanssa. Ja sitten autot eivät nyt ei juuri nyt teidän oma autonne, älkää olko huolissanne. Uudet modernit autot monilla jäsenillä on erilaisia sähkö- ja hybridiautoja, joissa on sofistikoidut moottorit. Eli saako tällaiset autot myös jättää talliin, parkkihalliin? Ja seuraava kysymys olen huomannut, että MEPit, jos heidän lapsensa ovat eurooppalaisessa koulussa, heidän täytyy maksaa koulun ja kodin välinen kuljetus ja se on melko kallista. Neuvosto on tästä tehnyt päätöksen, mutta taas neuvoston ja komission jäsenten ei tarvitse suorittaa näitä maksuja. Mikä on perusta tälle? Tämä on periaate. Asia. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Ensinnäkin näistä poliittisista ryhmistä ja puolueista sekä säätiöistä. Tarkoititteko puolueita vai poliittisia ryhmiä? Siis puolueita ja säätiöitä. No, olemme aloittaneet arvioinnin näistä puolueiden ja säätiöiden säännöistä, aivan kuten alun perin oli tarkoitus sääntöjen revision takia. Niin ja joulukuussa tulimme siihen lopputulokseen, että tarvitsemme jotakin muutoksia. Ensinnäkin puhemiehistö Usko, että Euroopan puolueiden nykykehityksen valossa – Tässä tulisi olla edustettuna paikalliset ja aluetasot, eivät yksittäiset parlamentin jäsenet. Usein yksittäisten parlamentin jäsenten kohdalla on hyvin hankalaa nähdä, minkälaiseen poliittiseen ryhmään tai valtuustoon he esimerkiksi kuuluvat. Ja tässä tarvitaan muutoksia, jotta saadaan tietynlaista jatkuvuutta. Ja juuri näissä asioissa puhemiehistöllä on ollut tai se on havainnut ongelmia. Puhemiehistö havaitsi myös, että säätiöiden rahoituksessa, kun niitä, katsottiin niiden omia rahoitusosuuksia, oli ongelmia, koska niillä ei ole mitään sellaisia jäseniä, jotka voisivat maksaa näitä omia maksuja. Siksi tätä järjestelmää täytyy pohtia uudelleen ja tämä taas johtaisi siihen, että tietyt rahoituserät eivät enää olisi mahdollisia. Meidän tulisi saada kaikkia poliittisia puolueita koskevat selkeät yhtenäiset säännöt, koska nyt erot ovat niin suuria. Niitä pitäisi pystyä vähentämään. Ja tietynlaisia maksuja ei enää tule sallia. Kaikki poliittiset puolueet ja säätiöt tulisi ala, laittaa yhden tilintarkastajan alle. Ja tämä tarkastus tulisi myös tarkastustulosten jälkeen vahvistaa parlamentissa. Ja olemme myös sitä mieltä, että tällaisia ad hoc, säännöllisiä ad hoc tarkastuksia tulisi poliittisten puolueiden ja säätiöiden kohdalla tehdä. Tämä, tämä kaltaiset toimet voisivat olla rahoituksellisesti hyvin tehokkaita. Sitten tämä sähköinen allekirjoitus. Tämä on hyvin arkaluontoinen asia, koska tässä täytyisi pohtia, miten se olisi mahdollista ja mitä teknologiaa tässä voitaisiin käyttää. Ehkä henkilökohtaisesti voisin sanoa, että vastustan sitä, että identifiointi tapahtuisi jäljen tarkistamisella. Totta kai henkilöllisyys täytyy tarkastaa, mutta tähän liittyy ongelmia. Sitten autot. Luomme edellytykset sille, että sähköautot, jotka tulevat parlamenttiin, että niille tarjotaan mahdollisuus myös ladata akkuja parlamentissa. Ja myös hybridiajoneuvoihin liittyen on ollut tiettyjä toiveita, mutta mitään tarjontaa ei ole ollut. Ja koska tarjontaa ei ole ollut, emme ole voineet sellaista myöskään hyväksyä. Sitten parlamentin jäsenten lapset ja kuljetus. Tämä on neuvoston päätös ja siksi vastuu on neuvostolla. Mutta tämä on kyllä aivan oikeutettu toivomus ottaa tämä kysymys esiin keskusteluissa, mutta näitä keskusteluita tulisi jatkaa neuvoston kanssa. Passiamo adesso, grazie. Kiitoksia kollegoiden kysymykset. Ensinnäkin kollega Gressa. Pahoittelen, että tässä on niin vähän aikaa keskustelun teidän kanssanne, koska kymmenessä minuutissa ei oikein voi syvällisesti keskustella näistä asioista. Kun puhutaan 2009 budjetista, niin sehän on poikkeuksellinen budjettivuosi, kun on nämä kaikki uudet säädökset ovat tulleet voimaan, niin että itse asiassa ei oikeastaan voida arvioida näitä asioita niin hyvin. Eli 2010 on vielä tärkeämpi vuosi. Että silloin sitä ensi vuonna voidaan varata enemmän aikaa tähän keskusteluun, koska joihin käsihän täytyy varmaan vielä palatakin. Kun näen, että mitä muut toimielimet tekevät, niin parlamentti on saanut uusia tehtäviä, niin sanomme ihan oikein 2009, että budjettia täytyy lisätä. Mikä puhemiesten linja on sitten ensi vuodelle, tuleville vuosille? Neuvosto vähentää 7 prosenttia omaa budjettiaan ja meillä 6 prosenttia. Sitten julkisessa joudutaan äh, paineeseen, että miten tätä selitetään. Kun näen näitä projekteja, niin voin nähdä, että onhan se kiva, että se on, mutta ei se ole elämäntärkeää parlamentin äh, työn kannalta. Eli tässä perustavanlaatuinen lausunto, että miten äh, budjetin kanssa jatketaan. Sitten mielelläni olisin tietänyt myös, että mitä projekteja. Meillähän on äh, Euroopan historian vuosi Luxemburgissa rakennetaan jotain, jotka sitten pitää purkaa myöhemmin. Tiedämme kaikki, että puhemiehistöllä on intressiä moniin projekteihin. Mitä näistä projekteista on vielä tulossa? Äh, Kiitoksia. Olen täysin yhtä mieltä siitä, että vuoden 2009 muutokset, niiden vaikutus tullaan näkemään vasta myöhemmin. Ja vuoden 2010 menettelyllä tulee olemaan erityinen merkitys. Ja budjetista sitten vuodesta 1995 lähtien parlamentti on ottanut otsakkeen viisi varoista käyttöön noin 20-22 prosenttia muutosta on ollut jonkin verran. Ja tässä on laadittu tällainen käytävä, josta parlamentti on pitänyt kiinni. Budjetissa 2010 parlamentti liikkui tämän käytävän alarajoilla noin 20,27 ja teknisten vaikutusten takia tässä liikuttiin ehkä noin 20,03 prosentissa. Eli tässä ollaan todella oltu vuoden 1995 jälkeen ja siitä lähtien aika alarajoilla, vaikka esimerkiksi 75 miljoonaa saatu lisää jäsenten säännöstöön ja vaikka olemme saaneet uusia tehtäviä Lissabonin kautta. Henkilöstömenoja on lisätty poliittisissa ryhmissä ja samoin merkittävällä tavalla myös avustajien ja kirjastojen Police Departmentin varoja, mutta tässä on tuettu erityisesti äh, parlamentin jäsenten äh, lainsäädäntötoimia. Ja uudelleenkäytön kautta olemme keskittyneet lainsäädäntötyön tukemiseen ja tämä on ollut mielestäni välttämätöntä, koska parlamentti, sen tulee olla tasa-arvoinen lainsäätäjä, ei pelkästään paperilla, vaan myös käytössä. Ja meillä on 27 paikallistasoa, ja meillä täytyy olla myös yhteiset hyvät säännöt. Ja kun lähdetään esimerkiksi uudistamaan rahoitusmarkkinoita, jos tämä tehtäisiin ilman sisäistä neuvontaa, niin silloin tästä koituisi kyllä valtaisat kustannukset kaikille. Mitä sitten tulee uusiin hankkeisiin, pyytäisin hieman ymmärtämystä ne, koska toinen helmikuuta tulen tekemään suuntaviivoja koskevan ehdotuksen puhemiehistössä. Tätä ei vielä ole, mutta esittelen sen toinen helmikuuta ja toivottavasti sitten helmikuun aikana siitä tehdään päätös muutetussa muodossa. En halua käsitellä sitä nyt ehkä vielä, koska mielestäni se kunnioittaa puhemiehistä, että siellä keskustellaan asiasta ensin. Tulemme käsittelemään myös tätä vihreä Tähän voin ehkä antaa jo vastauksia esimerkiksi carbon offsetting kysymyksessä. Maanantaina saamme tästä laajan tutkimuksen, joka meille esitellään ja sillä saattaa olla vuoden 2012 budjettiin sitten vaikutuksia. Kollega Geijer. Kollega Geijer. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, erstmal... Hyvät kollegat, minunkin puoleltani parhaimmat toivotukset uudelle vuodelle ja kiitokset eh, tästä alustuksesta. Useimpiin vastauksiin, jotka esittämieni kysymyksiin annettiin, olen ihan tyytyväinen mutta joihinkin en. 33.12 kysymys. Kyse on rakennuspolitiikasta. Kysymykseni koskee sitä, että miltä perustalta tässä talossa tehdään päätöksiä. Ja syy tähän kysymykseen oli budjetti kysymys tästä tästä tietystä rakennuksesta. Katsoin keskustelua tarkasti ja mitä tuli sitten tähän arviointiin. Kysyin sitten asiantuntijalaiselta edelliseltä kollegaltani äh, kiinteistöalalta, josta itsekin tulen. Olin siinä vähän yllättynyt tästä lausunnosta Puhemiestön Vidal Quadrasin lausunnosta. Hän valitettavasti jo jätti meidät Hänellä oli ilmeisesti päätöksen perustani ihan erilaisia markkinaraportteja kuin, kuin tällä firmalla, missä minä olin firmassa, töissä aiemmin. Niin on täytynyt aika hämmästyttävän markkinaraportteja, koska ne mitä minä näen, että miten Brysselin osto- ja vuokrahinnat kehittyvät. Siinä oli tendenssi odotettavissa, että hinnat alenisivat. Vidal Quadras sanoi, että hänen markkinaraporttinsa, jotka olisin kernaasti nähnyt, sanoisivat sitten päinvastaista. Eli kaiken kaikkiaan. Se, mitä kuulin herra Gaginilta tässä, niin se näyttää antavan olettaa, että rakennuspolitiikkaa täytyy todellakin tarkasti nyt tarkastella, että millä sisällisellä pohjalla näitä päätöksiä tehdään. Tätä haluaisin vielä siis käsitellä. Tämä vastaus, joka minulla on annettu, 33.12, niin siinä puhutaan tästä menettelytavasta, että miltä perusteelta tällaisia päätöksiä tehdään. Eli ei se mikään oikea tieto tästä asiasta ole ollut. Sitten toinen kohta, sillä on vähemmän tekemistä parlamentin vastuuvapauden kanssa. Mutta kun täällä nyt olette, niin haluan puhua siitäkin. Lähitulevaisuudessahan käsittelemme neuvoston vastuuvapautta. Meillä on kirjeenvaihto tässä asiakirjoissa neuvoston pääsihteeriltä, joka viittaa siihen, että nämä samat ongelmat, jotka olivat aiemmin, jotka neuvoston kanssa on ollut, niin ne tulevat esille myös tulevaisuudessa. Muutama kuukausi sitten asia nähtiin ihan eri tavalla. Me olemme ihan tyytyväisiä Täysistunnossa myös puhuin tästä, että puhe, Espanjan puheenjohtajamaana sai aikaan suur, suurta edistystä ja mehän yhdessä koordinaattorinen kanssa, meillä oli Busekin kanssa mm, kokous, jossa hän kertoi, että, että hyvän ilahduttavaa kehitystä on ollut neuvotteluissa joita te käytte neuvoston pääsähtirin kanssa tästä tulevasta mm, vastuuvapausmenettelystä. Tämä oli poliittisesti hämmästyttävää että hallinnon tasolla tästä neuvotellaan, mutta jos tulos nyt sitten olisi ilahduttava, niin ei siinä pitäisi olla sitten mitään sitä vastaan. Mutta nämä asiat, jos ymmärrän tämän kirjeen oikein, niin näyttää nyt, että tämä on tässä mennään vakaalla pohjalla. Miten te arvioitte sitten tätä tilannetta? Miten tilanne kehittyy? Onko vielä jotain mahdollisuuksia kun Espanjalta tuli puheenjohtajana maana ilahduttavia signaaleja, että ne saadaan johonkin hedelmälliseen proseduuriin vietyä, vai pitääkö todellakin poliittisesti pelkästään tässä valiokunnassa, vaan ehkä myöskin laajemmassa pohjalla, laajemmalla pohjalla käsitellä tätä asiaa. Miten tämä menettely neuvoston kanssa sitten jatkuisi tulevaisuudessa? Herzlichen Dank. Äh, vielleicht so, zunächst zur ersten. Kiitos. Ehkä ensin näistä rakennuskysymyksistä. Epäilemättä niihin liittyy ongelma, joka liittyy siihen, että tavoitteenamme ei pelkästään ympäristösyistä, vaan myös toiminnallisista ja organisatorisista syistä haluamme, että tietyn alan rakennukset ovat samalla alueella. Ja jos voisimme itse vapaasti päättää, mistä rakennukset ottaisimme, niin silloin tietenkin meillä olisi vapaammat kädet, mutta tämä vaikuttaisi sitten työn hoitamiseen ja siitä olisi tiettyjä kuluja, jotka tulisi ottaa huomioon. Siksi olemme objektiivisia, kun katsomme, mitkä rakennukset ylipäätään tulevat kyseeseen, kun haluamme laajentaa, niin silloin vaihtoehtomme ovat varsin rajalliset ja neuvotteluvaraakaan ei juuri ole. Tämä on todella objektiivinen ongelma, mutta parlamentti on kuitenkin aina onnistunut sekä Strasbourgissa että CAD-hankkeessa Luxemburgissa että Brysselissä usein tekemään työtä läheisissä rakennuksissa. No Brysselissä tämä ei aina ole onnistunut ja tällä on ollut tiettyjä haitallisia vaikutuksia. Mutta tämä osittain rajoittaa todella neuvotteluvaramme rakennuspolitiikassa, koska vaihtoehtoja ei juuri ole. Sitten toiseksi neuvoston vastuuvapaus. Olen tiukasti pitänyt kiinni siitä, mitä parlamentti on päättänyt järkevälläkin tavalla vastuuvapauden osalta, eli että on selkeä menettely määritelmissä, kun määritellään asiakirjoja, joita annetaan tai täytyy antaa käyttöön vastuuvapausmenettelyssä. Ja tunnustan myös sen, että neuvosto on erityinen organisaatio, se on kumppanimme ja lain säätäjä ja siellä tarvitaan tiettyjä kompromisseja. Tämä on minun mandaattini. Muita mandaatteja minulla ei ole. Ja tämän mandaatin olen antanut kirjallisessa muodossa myös neuvostolle. Toivoin, että se hyväksyttäisiin, mutta valitettavasti edelleen vastuu, vapaus ja budjetti kysymykset sotketaan toisiinsa, vaikka ne mielestäni pitäisikin selvittää erikseen. Kun, tai olen tavannut koordinaattoreita ja he ovat, tämä on se linja, jota pitää seurata. Ja parlamentti on kaikkien toimielinten kohdalla vastuuvapauselin. Jos tulee muita poliittisia linjauksia tästä valiokunnasta tai täysistunnosta, niin silloin minun täytyy seurata sitä linjaa, koska se olisi talon poliittinen tahto. Totta kai asiasta voidaan aina keskustella ja näin pitääkin tehdä, mutta mielestäni tämä käytössä oleva tapa on vastuuvapauden osalta järkevä. Ja se on mielestäni myös ainut, jolla päästään järkeviin tuloksiin. en lähtisi neuvottelemaan muista asioista tai muuhun suuntaan. Kiitos collega Stais. Voorzitter, eh, voor eerst ook aan alle collega's een, eh, een schitterend 2011 eh, toegewenst natuurlijk. Dank ook. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin toivotan kaikille kollegoille loistavaa vuotta 2011 ja kiitän niistä kysymyksistä, joihin on jo hienosti vastattu. Minulla on oikeastaan useita kysymyksiä, mutta rajoitunut kolmeen. Tämä hallinnointi, te sanotte vastauksessanne, että rahoitushallinto on se sellainen, että tietyt asiat pitää olla käsitelty ennen kuin parlamentti voi lähteä tätä käsittelemään. En ymmärrä, mitä täällä konkreettisesti tarkoitatte. Ehkä voitte ottaa tähän kantaa. Ja sitten kysymys siitä, missä suhteessa riskihallinta on tähän koko valiokuntaan. Voimmeko me esittää kysymyksiä vai pitääkö kaiken sujua teidän kauttanne, herra pääsihteeri? Ja sitten seuraava kohta, kabinetin neuvonantajat. Sanoitte, että kabinetissa on ainoastaan yksi neuvonantaja, joka toimii teidän kanssanne. Tässä oli kyseessä tietty euromäärä. Itse pohdin tässä heti, että minkälaisia neuvoja tai tutkimuksia näin syntyy, minkälaista sisäistä know on, eikä kukaan muu voisi tätä hoitaa. Ja kolmas kysymykseni koskee vierailijakeskusta. Kollegoihin ovat ottaneet tällä, het, tällä viikolla useat lehtimiehet yhteyttä. Heitä kiinnostava tämä vierailijakeskus, siihen liittyvät kustannukset – Osittain olette vastannut näihin kysymyksiin tässä luettelossa, mutta ette vastannut siihen, miksi tässä on kestänyt näin kauan. Alun perin tämä piti olla valmis vuonna 2009, ennen vaaleja siis, ja sitten lokakuussa. Eli mitä vastauksia saamme näihin kysymyksiin? Ja, herzlichen Dank. Kiitoksia riskihallinnointi. Miten riskihallinnointi, miten se pitäisi toteuttaa parlamentissa? Meille se on tietysti jotain aivan uutta tämä toiminta. Ensimmäinen keskustelu puhemiehistössä tästä oli, jossa tuli esille monia kysymyksiä. Meistä näyttää siltä, että järkevintä olisi, että orientoidutaan komission menettelytavan mukaan koska siellä on paljon etumatkaa komission puolella. Ja sitten toisessa vaiheessa täytyy nähdä että tietysti se, että komission meidän välillä on ero. Komissio on paljon suurempi toimija. Sillä on monia ohjelmia hallinnointavana, jossa on paljon kuluja, menoja. Sitten täytyy tutustua dokumentoihin komission puolelta ja sitten toisessa vaiheessa sopeuttaa meidän erityistarpeisiimme kun me olemme pienempi toimija, viranomainen, ja meillä on vähemmän tällaisia ohjelmia, joihin liittyy menoja. Tämä tietysti, tämä, tässä tietysti kestää jonkun aikaa ja sitten asiasta vastaan pääosaston kanssa tässä tehdään lähestä yhteistyötä, jotta voidaan riittävästi ymmärtää, että tämä on tällainen tukifunktio, auttava funktio Eli ei tästä pidä huolta kantaa, vaan sen pitäisi auttaa meitä sitten identifioimaan riskit hyvässä ajoin ja sitten, että tehdään joko hallinto- tai poliittisella tasolla oikeita päätöksiä. Mutta tietty aika siihen tarvitaan, että kasvetaan tähän toimintaan ja sen lisäksi tämän riskinjohtajan lisäksi täytyy hallintavirkamiehiä rekrytoida. Tämä halutaan tehdä ulkopuolelta, koska tarvitaan tiettyä kokemusta, jota tällä hetkellä talossa ei ole. Joten siinä mielessä äh, riskin hallintajohtajakin tätä arvostaa kovasti. Sitten tässä tänä vuonna tarvitaan vielä jonkun aikaa ja ennen kuin tehdään päätökset, tarvitaan päätökset puhemiehistössä, mutta sitten otetaan kontaktit ihan normaalisti niin kuin muidenkin funktioiden kohdalta, niin kuin täällä Hollannassakin on. Sitten neuvonantaja, miksi? Tämä on neuvonantaja, joka vastaa kulurakennus kulujen osalta Euroopan historian talon rakennusvaiheessa – on tärkeää myöskin, että saadaan tätä kokemusta mukaan sekä hallinnossa yleensä että rahoitushallinnossa, koska yksi oppi on minulle vierailijakeskuksesta se, että ei riitä se, että on suunnitelma ja sitten, että on rahaa käytössä, vaan etukäteen täytyy asettaa käyttöön riittävästi henkilökuntaa, jotta tämä hallinnointi voidaan hoitaa ammattimaisesti erityisesti kun on kyseessä näin suuret projektit. Ja sen vuoksi uskon, että hyödymme oikeastaan siitä, että meillä on joku, joka on käytössä myöskin kulujen muodostus mielessä, että se auttaa meitä tämän projektin kanssa kun hänellä on kaikki tieto rahoitushallinnosta ja tämän, ja otetaan mukaan tietysti sekin tieto, joka on tämän talon elimille jo tähän mennessä. Miksi viivästys vierailijakeskuksessa? Minun näkökulmastani Kolme vastausta. Ensimmäinen vastaus on se, että ei ole yksinkertaista, kun on kyseessä tällainen osa rakennuksesta, joka on suunniteltu autotalliksi, että siitä tehdään vierailukeskus, koska tällainen parkkipaikka tai autotalli, niin rakenteeltahan se näyttää ihan erilaiselta kuin mikä haluttaisiin ehkä vierailijakeskuksen käyttöön. Eli jos se olisi alusta asti suunniteltu vierailijakeskukseksi, niin sitten monia näistä ongelmista ei olisi tullut esille. Esimerkiksi turvallisuudessa ja niin edelleen siellä liikkumisessa. Se on se ensimmäinen ongelma. Ongelma kaksi on, että ehkäpä alusta lähtien ei ole asetettu sinne työntekijöitä käyttöön tarpeeksi kokeneita sellaisia, jotka sitten projektin hallinnasta olisivat vastuussa. Ja sen vuoksi olen äh, vakuuttunut lujasti siitä, että eurooppalaisen historian talossa niin alusta alkaa, jos me haluamme sen saada aikaan, niin se, sillä, täytyy saada, sillä täytyy saada sen hallintoon riittävästi henkilökuntaa. Myöskin ei pelkästään ulkoista asiantuntemusta ajatellen, vaan myös äh, sopimussuhteisia ja virkamiehiä tarpeeksi. Sitten tämä äh, tarjouskilpailumenettely toimii tässä, mutta jos se täytyy äh, mitätöidä ja äh, juuri sen vuoksi, että koko on siitä kiinnostunut menettelytavan asioiden vuoksi, niin se tarkoittaa, että jos tehdään rahoitusasetuksen puolesta töitä, niin siitä tulee heti kuusi kuukautta myöhästystä. Jos aloittaa menettelytavan heti uudestaan, niin kuusi kuukautta sitten tulee lisäaikaa. aikaa. Tässä on intressikonflikti sitten siis tämän intressin välillä, että halutaan nopeasti ja toisaalta sitten, että halutaan sääntöjen mukaisesti asianmukaisesti. Eli olen menettelytavan korrektiuden puolella, se täytyy varmistaa. Ja sitten täytyy ikään kuin hyväksyä sitä myötä nämä viivästykset. Ei voi saada molempia, mutta ei voida päättää sitten, että sitten viedään lopuun sellainen menettely, että vaikka on mahdollisesti sitten niin asetettaisiin kyseenalaiseksi myöhemmin. Tämä taisi olla se kysymys, niin kuin te se esititte. Okay. Il signor Velle doveva andare via alle 10, sono già... Herra Vellen piti lähteä jo kello 10 ja aika rientää. Tässä on vielä äh, kolme, neljä kysymystä. Olkaa hyvin lyhyt sanaisia, collega Gebrand. Ja, dank u voorzitter. En uh, ik dank de heer Welle en zijn mensen voor de uitvoerige beantwoording. Ehm, kiitoksia näistä hyvin yksityiskohtaisista vastauksista, Welle. Yritän olla lyhyt sanainen itsekin. Haluaisin puhua henkilöstöasioista, varsinkin avustajien kohdalla. Rova Gressler tietää varsin hyvin, että 2010 on erittäin tärkeä, oli hyvin tärkeä vuosi tältä ohin, osin. Todettiin jo, että on ollut välttämätöntä käsitellä avustajien kohdalla säännöstöä, mutta tai tämä johtuu siitä, että avustajien tulee käydä läpi tietty määrä byrokraattisia toimia ennen kuin he pystyvät työskentelemään jäsenten kanssa. Ja aina ei ole ollut kovinkaan joustavaa päästä työskentelyyn asti. Eli mitä te itse teette tällä hetkellä tämän prosessin hyväksi? Für Ihre äh, Frage. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Ehkä voin hieman nyt puhua siitä, mitä näiden säyten muutoksen perusteella tai pohjalla oli. Eli se oli vastuuvapauskertomus ja tuolloinen parlamentin puhemies, jonka kabinet, kabinettijohtaja tuolloin olin, päätti, että kahdeksan kohtaa tästä raportista Äh, annetaan puhemiehistön päätettäväksi ja se päätti toimia vastuuvapauskertomuksen pohjalta. Eli se hyvin pitkälti seurasi sitä, mitä koko bussa ja täysistunnossa päätettiin. Ja tämä toi mielestäni selkeästi lisää oikeusvarmuutta ja parempaa varojen hallinnointia mutta myös tiettyjä ongelmia. Siksi vuonna 2009 puhemiehistö perustettiin viiden jäsenen työryhmä, jossa oli mukana myös juurivaliokunnan puheenjohtaja. Ja tässä tutkailtiin täytäntöönpanosääntöjä ja näin pystyttiin puuttumaan moniin ongelmiin. Eli nämä olivat aivan luontevia ongelmia, niitä syntyy kun järjestelmää muutetaan. Ja tämä ryhmä on edelleen käytössä, että voimme tehdä uusia mukautuksia kuitenkin niin, että oikeusperusta tai tietyt sosiaaliset kysymykset tässä joutuisivat kyseenalaiseksi. Tak for det, og jeg er også øh, jeg er godt klar over, jeg er godt klar over, at vi ikke har meget tid Mies synes også, det er vi får lov. Tiedän, että ei ole paljon aikaa, mutta uskon myös, että on tärkeää, että meillä on mahdollisuus esittää kysymyksemme. Mehän eh, edustamme tässä myös muita kollegoita parlamentista. Kiitoksia Velle, että on mahdollisuus esittää näitä kysymyksiä. Ensimmäinen kysymyksen liittyy siihen, mitä rakennuspolitiikasta on puhuttu. Kun katson omaa kysymystäni yhteen ja vastausta siihen, niin tulee esille kysymys, että miten paljon neljöitä tarvitaan ulkoisille toimijoille ja muille toimielimille täällä Brysselissä. Se näyttää, että neljämäärät ovat kovin suuret. Eli kyse on jos teillä, jotka ovat suoraan parlamentin kanssa tekemisissä. Onko täällä äh, käsitystä siitä, että olisiko mahdollisuus toimia tässä mielessä tehokkaammin? Täytyykö kaikkien ulkoisten palveluntarjoajien, todellakin niillä, pitääkö niillä olla tilat täällä parlamentissa? Voitaisiinko tästä saada lisätilaa tätä kautta? Ja kun katson näitä muita vastauksia, niin totean, että meillä on monia työpaikkoja avoinna. Tai siis meillä on monia työ, työn tekemisen paikkoja. Tähän tietysti pääsihteeristöllä ei ole vaikutusvaltaa, mutta kun katson, että miten henkilökunnan kanssa näyttää, että miten rakennukset huolehditaan Strasbourgissa silloin, kun me emme ole siellä, niin siellä on myös kustannustekijöitä liittyy siihen. Onko mahdollisuus pitää enemmän videokokouksia, videokonferensseja, jotta näitä kuluja saataisiin alaspäin? Minulla olisi oikeastaan monia muitakin kysymyksiä, mutta ainakin nämä kaksi nyt niin halusin vastauksen. Ja sitten puhemiestölle kysymys, mutta varapuhemies nyt on lähtenyt pois, koska minäkin haluaisin myöskin kysyä tai näistä autoista, ei sähköautoista, mutta kuitenkin halusin kysyä, että miten on niin, että kun ei ole parlamentissa enää, niin miten saa vielä auton käyttöönsä, kun meillä on niin hyvä palvelu täällä. No, mutta tämän varmaan joudun esittämään myöhemmin tämän kysymyksen. Ja, herzlichen Dank. Zunächst zur Frage, ob alle externen wirklich... Kiitos. Niin, tarvitsevatko ulkoiset tahot työtiloja parlamentissa? Tämä on kysymys, jota olemme pohtineet ja Meillä on nyt uusi rakennuspolitiikka ja selkeät kriteerit ja sen myötä pystymme myös vastaamaan näihin kysymyksiin. Olemme juuri tarkastelemassa sitä, että käyttävätkö kaikki ne tahot, joilla on työtiloja parlamentissa, niitä myös tiettyjen kriteerien perusteella. Totta kai on sellaisia tahoja, jotka tekevät todella yhteistyötä kanssamme, esimerkiksi tietotekniikassa, mutta tämä on kysymys, jota täytyy vielä käsitellä ja varmasti tästä on tulossa tuloksia. Sitten varojen jaosta. Oikeastaan on jo nähtävissä, että Strasbourgissa Ähm, tehdään työtä hyvin vähäisellä henkilöstömäärällä, kun ottaa huomioon sen, kuinka paljon tiloja siellä on. Täytyy muistaa, että täysistuntoviikkojen ulkopuolella siellä käy esimerkiksi vierailijaryhmiä ja toiminta täytyy saada, saada taattua koko kuukauden ajalle. Ja Luxemburgin kohdalla on nähtävissä, että meillä on noin 2200, 2000, 2200 pysyvää työntekijää siellä. Ja siellä pitääkin taata tietty määrä. Ja yhtä aikaa Brysselissä on ollut paljon henkilöstöliikettä. Ja nyt kun henkilöstön ohjesäännöt on uudistettu, tämä näkyy ja olemme tehneet päätöksen myös CAD-rakennukseen liittyen. On hyvin tärkeää, että työmme tehokkuus voidaan taata. Mitään Luxemburgissa toimiviin käänteen liittyviä ongelmia ei ole, mutta muussa henkilöstö- ja rahoitushallinnossa on pohdittava kysymystä siitä, pitääkö näiden toimia juuri Luxemburgissa – vai pitäisikö heidän olla asiakkaidensa tavoitettavissa suoraan Brysselissä? Tähän voidaan kuitenkin päästä myös siten, että pidämme kiinni tästä absoluuttisesta Luxemburgissa toimivasta henkilöstömäärästä. Siellähän toimii myös pääsihteeristö, tätä ei voi unohtaa. Thank you very much, Mr. President. Uh, there's a lot of big... Kiitoksia kyselyssä oli paljonkin suuria lukuja, joihin voisi reagoida. Mehän olemme käyttäneet miljoona euroa pelkästään paperiin, mutta suuret luvut liittyvät myös suuriin toimielimiin. Yksi suuri luku on sellainen, johon reagoisin. Ja se on varmuuskameroihin liittyvä luku tässä rakennuksessa ei ole tullut mieleen, että täällä on todellakin yli tuhat kameraa täällä Brysselissä. Ja mietinkin toisaalta, onko tämä järkevää rahan käyttöä. Täällähän tapahtuu jo pankkiryöstökin. Ehkä tämä on hyväkin uutinen ja tarkoittaa sitä, että me suojelemme omaa yksityisyyttämme tällä tavoin ja olemme turvassa. Mutta haluaisin tietää teidän mielipiteenne tästä asiasta. Onko tämä yleensä järkevää? Haluamme, haluammeko me todellakin sitä ja onko se tarpeeksi tehokasta? Tarvitsemmeko sitä? Toinen kysymykseni. Palkojen ja etuuksien maksaminen. Tiedän jäsenenä, että saan palkkani ja tietyt etuudet Belgian tililleni ja näin tapahtuu myös Ruotsissa. Mutta kuulemma jotkut virkamiehet saavat rahat ainoastaan tilille Belgiassa. Ja mietin, onko tähän jokin tietty syy sikäli, että liittyykö tähän jokin riski, eikö toisten jäsenvaltioiden kuin Belgian tileille voida maksaa virkamiesten rahoja, liittyykö tähän jokin riski. Eli kannattaisiko miettiä sitä, mikä olisi yhtenäinen järjestelmä tässä suhteessa. Eli miten, tai, olisiko jotakin eroa siitä, kuinka jäsenten ja virkamiesten palkat maksetaan mille tileille? Saanko tästä ajatuksena? Kiitos. Thank you very, uh, thank you very much for your uh, question. First for the camp. Kiitoksia ensinnäkin kameroista. Kamerat asennettiin 2004-2006 suuressa määrin. Voin kysyä siltä niin saman kysymyksen kuin sinä kysyt, että minulla oli antelias tarjous, että minunkin toimistoni eteen tulisi kamera ja minä hylkäsin tämän antelian tarjouksen. Sitten valkkojen maksusta. Tällä saattaa olla tekemistä sen kanssa, että palkkoja maksetaan euroissa, joten haluamme maksaa eurotilille ja ainakin meille se on paljon kustannustehokkaampaa kuin että jos pitäisi maksaa tileille, jotka eivät ole euromääräisiä. Ultima domanda. La... Kollega Jalla, viimeinen kysymys.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 Herzlichen Dank. Äh, vielleicht zu den beiden Fragen äh, noch einmal. Ehkäpä vielä neuvostosta. Uskon, että se kanta, josta parlamentti päätti vastuuvapauden osalta, on järkevä kanta. Ja en usko, että olisi kovasti järkeä sitoa nämä molemmat teemat yhteen, mutta niistä molemmista pitää puhua, mutta erikseen koska niissä meillä on eri keskustelukumppanit. On budjettivaliokunta ja kokopu. Eli toisaalta vastataan budjetin valvontakysymyksiin ja sitten jos sen ohella on tarvetta puhua budjetin osalta koordinaatiosta, niin senkin voi tehdä, mutta se on budjettivaliokunnan tehtävä. Eli siinä mielessä parlamentilla – minun näkökulmastani, jos näin voin sanoa, niin parlamentilla on päätettynä järkevä kanta, josta tietysti voidaan keskustella, mutta minun näkökulmastani tämä pitäisi olla tämä pohja. No, sitten turvallisuus. Turvallisuus rakennuksen sisällä, mutta kuten sanoitte myös oikein, niin myöskin ulkomaanmatkoilla matkoilla on tärkeä asia. Me tarkkailemme hyvin tarkasti turvallisuustilannetta maissa, johon delegaatiota lähetetään. Olemme myös, pystymme myös reagoimaan myös nopeasti, mutta mikä on myös selvää on se, että meidän täytyy tulla ammattimaisemmaksi itse tällä alueella. Se on se syy, miksi olemme muuttuneet direktoraatiksi tämän turvallisuusosaston, joka voidaan sitten organisoida osastoihin ja rekrytoida osastojohtajia, osastopäälliköitä, jotka tuovat sitten tarvittavan asiantuntijuuden mukanaan. Tätä asiantuntijuutta ei ole talossa tällä hetkellä. Sitä löydetään olennaisesti ulkopuolelta, koska tällä alueella on ratkaisevaa myös tämä yhteistyö niiden välillä, jotka ovat vastuussa turvallisuudesta komissiossa, neuvostossa ja parlamentissa. Sen vuoksi on ratkaisevaa, että neuvostossa ja komissiossa asiasta vastaavat, että heidät voidaan vakuuttaa sitä, että meidän vastuulliset täällä ovat samalla tasolla koulutuksensa osalta kuin, ja että heillä on sama ammattimaisuus, kun käsitellään niin, niin herkkiäkin tietoja välillä, arkaluontoisia tietoja rekrytointimenettely on meneillään. Ne ovat, jotkut niistä ovat lähellä päätöstä ja päätetty, joten uskon, että tässä saadaan suurta edistystä kesään mennessä ja voimme olla täysimittainen kumppani muiden toimielinten kanssa, myöskin kun vaihdetaan arkaluontoisia tietoja. Grazie. Kiitoksia. Ja nyt vielä erittäin lyhyt puheenvuoro. Anteeksi pääsihteeri. Halusin vielä puuttua siihen, että kuka tässä on rikkonut avustajien ohjesääntöä. Meillä oli vuoden 2007 vastuvapauskertomus, jossa vaadittiin tiettyä perheenjäsenten huomioon ottamista ja Galvinin raportissakin tähän viitataan. Parlamentti päätti, että akkreditoitujen avustajien palkat otettaisiin jäsenvaltioista tänne. Ja haluaisin tämän vielä sanoa, koska monet kollegat eivät tätä tiedä. Eli tässä on ollut paljon paperisotaa. Uh, wahrscheinlich, glaube ich, liegt die Wahrheit so ein bisschen in der, in der Mitte. Ich glaube, der Haushaltskontrolle... keskellä. on viitannut tähän monen vuosien ajan, että vanhassa järjestelmässä oli monia riskejä ja on vaatinut uutta järjestelmää oikeutusti. Puhemiehistö sitten yritti toteuttaa nämä vaatimukset ja tietysti oli sitten vastaava lainsäädäntömenettely oikeusvaliokunnan kanssa. Olette myös oikeassa, kun viittaatte siihen, että toimeenpanossa on tietysti ollut ongelmia, jotka täytyy yhdessä yrittää purkaa, jossa myös tietysti on saavutettu huomattavaa edistystä. Kiitoksia. Kiitos pääsihteeri Velle siitä, että oli täällä kanssamme. Hauskaa päivän jatkoa. Nyt siirrymme kohtaan viisi. Esitys listassa vastuuvapauden myöntäminen. Pääluokka kolme, komissio, puheenvuoro, esittelijä Jorgo Katsimarkaakiksille. Ehkä meidän tulisi odottaa tässä niin kauan, että komission jäsen tulee sieltä ovelta tänne sisälle salin. Herr Vorsitzender, ich würde sagen, dass wir für 30 Sekunden unterbrechen. Niin, puheenjohtaja, ehdottaisin, että pidämme tässä nyt puolen minuutin tauon komission ja se on sieltä kyllä tulossa, mutta haluaisin, tähän kuulisin. Prego. Olkaa hyvä. No. Kiitos puheenjohtaja. Sydämellisesti tervetuloa. Hyvää Andres Tiibalks tänne kokoomuun. Tämä on oikeastaan tällainen kaksikertainen kuuleminen, koska ensimmäisessä osassa katsomme sitä, mistä komissio tekee päätöksiä yhdessä parlamentin kanssa niin sanotusti, ja sitten toisessa osassa Bart Stas käsittelee lähinnä tätä Euroopan sosiaali- ja kehitysrahastoa, eli meillä on tavallaan kaksi kuulemista. tuomioistuin loppupäätelmissään sanoo tarkastusten perusteella sen, että vuoden 2009 maksut ulkoavussa ja kehityksessä ovat sellaisia, että niissä on ollut vähän virheitä. Tai siis niissä on ollut laajasti virheitä ja tämä kielteinen tulos asetetaan tässä varsin positiivisen valon, koska tämä on asia, joka näkyy sekä tilintarkastustuomioistuimessa että parlamentissa. Sisäinen tilintarkastus on hyvin tehokasta. Haluaisin kehoa teitä siitä, että sisäinen tilintarkastus sujuu, sujuu näin hyvin, mutta olisi hyvä, että muut toimet seuraisivat yhtä nopeasti perässä. Ehkä tämä on yksi kriittinen huomio. Te saatte siis eh, tilintarkastustuomioistuimelta paljon kehuja sisäisestä tarkistuksesta – ja mielestäni on hyvä, että te myös vahvistatte sen, mitä tilintarkastustuomioistuin sanoo, mutta usein kuitenkin syntyy kolmen, neljän, viiden vuoden viivästyksiä tarkastuksissa. Eli varsinaisia virheitä ei ole, mutta tässä on paljon viivästyksiä. Suurin osa virheistä tapahtuu delegaatioiden osalta. 79 prosenttia, koska Europe Aidia. Tiedätte, tiedän, että te olette tehneet tässä selkeän eron eri asioiden välillä, mutta 79 prosenttia avusta menee delegaatioiden kautta. Ja siksi haluaisinkin aluksi kysyä koulutuksista, seminaareista ja niin, muista tämänkaltaisista, joita delegaatiossa tehdään. Usein nämä ovat keskeisesti komission hallitsemia varoja ja monia virheitä voidaan välttää koulutuksella. Ja minua kiinnostaisikin se, miten tämä on onnistunut. Keskeisessä hallinnossa on heikkouksia, kuten esimerkiksi puutteellinen dokumentaatio tai puutteellinen sääntöihin pitäytyminen, mutta mutta jälkikäteiset ja etukäteisarvioinnit ovat kuitenkin olleet tehokkaita, eli tämä on onnistunut varsin hyvin. Mitä aiotte tehdä metodien parantamiseksi jälkikäteistarkistuksissa? Aiotteko toteuttaa sisäisen tarkastajan antamia huomautuksia välittömästi? Ja mitä aiotte tehdä, jotta vanhojen sopimusten kohdat, mitä tulee kriisin ratkaisu- ja ulkoasiakysymyksiin, joissa tietyt määräpäivät on jo ylitetty, niin mitä aiotte tehdä, jotta ne voidaan toteuttaa? Useinhan toteuttaminen kestää hyvin pitkään. Ja seuraavaksi laajentumispääosasto ja tietyt toimivaltuuksien siirrot ja niitä koskevat suuntaviivat hallinnossa. Halusin kysyä, onko eri toimijoiden rooli selvillä komissiossa? Tässä on ollut päällekkäisyyksiä aikaisemmin, mutta ehkä voitte nyt puhua tästä, koska monet kysymykset koskettavat esimerkiksi komission jäseniä Fyyle ja Georgieva. Sitten olemme havainneet, että sisäisen tarkistuksen tarkastuslistoja voitaisiin työstää, jotta saataisiin entistä parempaa dokumentaatiota. Sitten Eko. Siitä ei tarvitse puhua, koska se on Georgievan heiniä. Mutta tiedän, että kollega Mylder tulee puhumaan tästä, koska tsunamin saattuessa hän oli hyvin aktiivisessa roolissa kriisiavussa. Tässä meillä oli myös tilintarkastustuomioistuimen kertomus. Ja haluaisin kuulla, miten suosituksia on toteutettu esimerkiksi tarka, tarkkailukeskuksissa ja tiedotuskeskuksissa. Tiettyjä toimia on siirretty pääosasto Ekoon. Kuinka pitkällä tässä ollaan ja mitä tässä on odotettavissa? Kaiken kaikkiaan haluaisin todeta, että teidän työnne on ollut hyvää. Odotamme nyt sitä, että salkut erotetaan selkeästi toisistaan. Ehkä myöhemmin tänne tulee myös Kristallina Georgieva, mutta kiitos. Grazie. Adesso. Kiitoksia. Ja nyt tilin tarkastustuomioistuimen edustaja Kingst. Hän, hän saa puheenvuoron. Thank you, Mr. Chairman, and, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, mikäli on sopivaa, voisin esitellä lyhyesti sekä ulkoiset että kehitysyhteistyökulut molemmat. Muistuttaisin teitä siitä, että 6,6 miljardia euroa käytettiin 2009 ja 72 miljardia seuraavana, seuraavassa vaiheessa. Ja tämä budjetti toteutettiin monellakin eri pääosastolla, esimerkiksi humanitaarisen avun laajentumisen ynnä muiden kohdalla. Ja 2009 käytettiin vain yhden pääosaston kautta. Ja tulos yleisestä budjetista. Eli tähän lopputulokseen vaikutti se virhe, joka aikaisemmin jo mainittiin. EDFn kohdalla kuitenkin 2009 joulukuussa lopputulos jo julkistettiin. Kokonais arvioon tai arvion suhteen voimme sanoa, että se sujui moitteetta. Avustukset, Eurooppa-avustukset ensinnäkin meidän vastuumme kattautui nimenomaan kokonaisbudjetista ja EKRn kohdalla ja valtuuskuntien kohdalla oli tiettyjä puutteita ja nämä tulee sitten oikaista menettelyjen kautta. ja mm, riskinhallinta tilintarkastusten kautta. Yleissuosituksemme on se, että kokonaisvalvonnassa avainindikaattorit taloudellisille vaikutuksille silloin, kun niissä on joitakin virheitä, tulee soveltaa niihin kuuluvia sääntöjä. Meidän pitäisi paremmin päästä arvioimaan näitä, jotta virheet jäisivät siedettäviksi nimenomaan tämän niin sanotun jäämävirhekertoimen kohdalla. ja tämän esittelijä mainitsi ennen kaikkea. Ja mitä tulee taas tähän nopean reaktion menettelyyn, se mainittiin myös. Ja myös viennin valvonta. yleensäkin kansallisten tasojen kautta tulleisiin arvioihin ei saisi tulla virheitä. Ennen kaikkea Venäjän ja Turkin kohdalla. Valvontaprosessit arvioitiin tehokkaiksi kautta linjan. Ja sitten yleisen budjetin transaktiot olivat 1880, 23 transaktiota, niissä oli virheitä ja hyvin monet näistä virheistä ovat hankalia arvioida. Ja ne eivät siis olleet kriteerien mukaisia. niinä kausina, jotka tässä ovat tarkkailun alaisena. Carried out by implementing organization. And overall, and as in previous year. Ja aivan kuten aikaisempina vuosina, kahden ja viiden prosentin välillä on tämä virheprosentti. Erilaiset maksut ovat olleet täysin linjassa – ja on kiinnitetty huomiota sellaisiin virheisiin, joita ei ole voitu eritellä. 22 prosenttia ovat sellaisia, jotka voidaan yksilöidä. Tuomioistuin huomasi, että yleensäkin virheitä, joita ei voitu eritellä johtui paljon siitä, ettei noudatettu sääntöjä. Haluaisin kuitenkin korostaa, arvoisa puheenjohtaja, että kaikki nämä virheet, jotka liittyivät maksuihin, liittyivät yhdeksään EKR-sopimukseen, paitsi yksi sellaiset maksut, joissa näitä virheitä ei ollut. Tämä johtui siitä, että yleensä nämä säännöt ovat niin selkeät. Tilintarkastustuomioistuin totesi näin vuoden 2009 vuosikertomuksen osalta. Kiitokset ja vielä puheenvuoro kehitysyhteistyöstä vastaavalle komissi- komission jäsenelle Piipuksille. Honorable members, Mr. King. Puheenjohtaja jäsen herra Kiinnistyvät naiset herrat. Ensin haluan onnistella herra Kingston ja hänen kollegoitaan ja tuomioistuinta reilusta ja ammattimaisesta raportista kehitysyhteistyöstä 2009. Huomiot itseään ja yksikköni kohtaan ovat erinomaiset ja varmistan sen, että jatkotoimet ovat vahvat omalta puoleltamme. Haluan myös esittää lupauksen täydestä ja avoimesta yhteistyöstä vastuunvapausesittelijöiden kanssa. Käsittelin kolme avainkohtaa näistä löydöksistä toisaalta valvontajärjestelmä, ensiksi valvontajärjestelmän tehokkuus. Todennäköisesti arvioi, että valvontajärjestelmät ovat osittain tehokkaita. Komissio kuitenkin ottaa monen vuoden lähestymistavan ja pitää näitä järjestelmiä tehokkaina. Miksi tämä mielipideero? Kaksi syytä näin tähän. Ensinnäkin komissio on yksilöinyt, että jotkut virheet, joita tilintarkastustoimisto on löytänyt, olivat väliaikaisissa maksuissa. Ja sitten tehdään lopulliset maksut, niin ne tarkistetaan uudelleen, ja siinä suhteessa ongelmiin voidaan vielä puuttua. Eli ja tulevat ja monet tarkistukset vähentävät lopulta tätä virheastetta. Kun investoidaan tai lisäinvestoinnit valmiintajärjestelmien eivät olisi meidän mielestä tarpeet. Jotta tätä perustella olen aloittanut perustavanlaatuisen tar- arvion valvontajärjestelmästä, niin kutsutun kontrollipyramidin, haluan vakuuttaa teille, että eh, Europeiden pääjohtajan antamat vakuudet tämän pyramidin tehokkuudesta voidaan silloin paremmin dokumentoida. Sen vuoksi, kun indikaattorit ovat parantuneet ja kun niitä annetaan sitten eh, luottamuksen parantamiseksi, otamme huomioon myös tilintarkastustuomioistuimen suositukset siitä, että residuaalivirheen vaikutukset tutkitaan tar- paremmin. Tällä voidaan käyttää paremmin strategisesti hyväkseen tilintarkastuslöydöksiä. Kontrollipyramidi on vahva, jos sen kulmakivet ovat vahvat. Sen vuoksi parannamme selkeyttä sisäisessä vastuussa ja vastuuden jaossa. Sekä e- e- edustustojen suhteen että EUn sisällä. Rahoitusasetuksen mukaan edustustojen päälliköitä vaaditaan allekirjoittamaan tarkistuslausuma toimintojen säännönmukaisuudesta. 2019 kesäkuusta lähtien ne raportoivat päätoimipaikkaan ja niistä tulee webipohjainen väline, jossa ovat pakolliset indikaattorit, johon kuuluu kvantifioitavaa dataa valvon, äh, tarkastuksesta. Tästä saadaan suuri panos pääosastojen vuosittaiseen raportointiin ja uusi institutionaalinen kehys tälle. Toinen pointtini koskee vastuuta tuloksista. Kun kunnioitetaan menettelytapoja ja sääntöjä, se on keskeistä. Meidän valvontamme täytyy raportoida myöskin tuloksista. Tämän tavoitteen mukaisesti ja kun on uusi vihreä kirja kehityspolitiikasta, jossa halutaan avun tehokkuutta ja vaikuttavuutta parantaa, niin Europeit menee vielä pidemmälle, kun se mittaa meidän työmme tuloksellisuutta. metodologia budjettituelle, sitä parannetaan. Ja projektien osalta otamme käyttöön pakollisen arvioinnin, jossa jossa käytetään aggregoituja ja kvantifioituja menetelmiä keskushallintojärjestelmän kautta. Nämä, näistä tuloksista tulee olennainen osa pakollista raportointia edustustoista. Meidän viimeinen äh, pointtini koskee henkilökunta-asioita. Laatu tuloksista riippuu loppukädestä ihmisistä ja kun nyt on äh, budjettikuuri tiukkaa, niin budjettivarojen tehokas käyttö on prioriteetti. Aloitan pitkän aikavälin ihmisresurssien strategian ohjelman, jossa arvioidaan eh, työrasite sekä päätoimipaikoissa että edustustoissa. Tilinkalustuomioistuin on ottanut esille monia tärkeitä suosituksia ja otan ne huomioon tässä työssä. Pidän hyvänä tilintarkastustoimistojen raporttia, pidän sen tunnustuksena siitä, että me edistymme. Käytän raporttia aloittaakseni lisätoimia, jotta voidaan vahvistaa järjestelmämme tulevaisuudessa. Minä haluaisin puheenjohtaja myöskin kiittää esittelijää eri eh, ystävällistä sanoista. Tiedän, että parantamisen varaa on paljon, mutta näemme, että olemme oikealla polulla. Ja puheenjohtaja, tiedän, että aikana on rajoitettu viiteen minuuttiin. Jos jossain vaiheessa pystyisin vastaamaan johonkin kysymyksiin, joita esittelijöiltä tuli, ja joihin en ole vastannut tässä alustuksessa, niin olisi kiva kiitos. If I may, to answer a couple of questions that uh, Jos voin vielä vastata muutamaan kysymykseen. Ensinnäkin kaikkein tärkeintä on ymmärtää tämä uusi struktuuri vastuissa komissiossa. Kehityssalkku on minun vastuullani. Tämä tarkoittaa sitä, että 2011 tammikuusta lähtien Meillä on pääosasto 8 ja 9, yksi johtaja ja hän on siis kokonaisvastuussa. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kehitysyhteistyöbudjetti on minun vastuullani suoraan. Ja myös Kinstin raportti Eli minä olen juuri se oikea henkilö tässä suhteessa. Minun vastuullani on myös sama johtaja kuin ennen. Ukraina tai Turkki ei ole suoraan minun vastuullani, mutta kuitenkin minun osastoni työskentelee myös näiden maiden asioissa ja mm, laajentamispääosasto kuuluu myös samaan piiriin. Rova Georgieva, olette nähneet, että hän on hoitanut Unkarin asioita. Hän siis ottaa täyden vastuun myös äh, näistä tuhovalmiusasioista. ja on tärkeää, että on huomattu, että valvonta on sujunut hyvin näissä asioissa. Politiikka, työkalut taas on viety uuteen ulkoasiain työkaluosastoon, jossa taas äh, Ashton toimii suoraan, kun puhutaan äh, ulkoasioista ja turvallisuudesta. Tiedän, että tässä on ollut varauksia ja varmaankin kollegani antaa tästä kirjalliset vastaukset silloin, kun nämä raportin kohdat tuodaan esiin. Toivon, että nämä vastuualueet ovat nyt selkeät, kuka hoitaa mitäkin ja mitkä päätökset kuuluvat kenellekin, että tässä ei ole päällekkäisyyttä henkilöstön osalta. Me investoimme enemmän nyt henkilökuntaan. Meillä on kaksikin työkalua tässä asiassa käytössä. Yksi henkilöstölle, joka on yhden ohjelinjan alaisena me haluamme vahvistaa tätä. Jotkut ovat siis tällaisia ei-yksilöitä, ei-yksilöityjä virheitä, jotka jo mainittiin, mutta jotkut eivät. Ja henkilöstö ei ole aina osoittanut tässä tarpeeksi tietämystä. Toinen ohjenuora, ohjeisto on se, että ne virastot, joiden kanssa teemme töitä kansallisella tasolla, näissä me järjestämme koulutusta ja äh, koulutus, siis erilaista koulutusta henkilöstömme silloin, kun työskennellään meidän ähm, osastomme ulkopuolella. On siis oltava mahdollista valmistaa henkilöstöä näihin tehtäviin, mutta varmaankin mahdotonta ilman joitakin pikkuvirheitä. Toivottavasti olen pystynyt vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia. Meillä on keskustelu käynnissä. Kollega Staisilla on puheenvuoro. Saanko jo nyt puheenvuoron? Voiko sitä kysymyksiä myös EKRstä jo? Selvä. Niin. Ensin haluaisin kiittää komission jäsentä ja hänen työntekijöitään siitä, että he ovat näin laajasti käsitelleet näitä 32 kysymystä. Tässä olemme saaneet hyviä vastauksia ja hyvä uutinen tilintarkastustuomioistuimen arviossa, joka koskee kehitysrahastoa, on se, että virheprosentti on varsin alhainen, noin 2 prosenttia. Euroopan kehitysrahaston kehitysavussa hyvin tärkeä väline. Me kaikki tiedämme tämän ja nyt on menossa kymmenes ohjelma, jossa on varsin merkittävät määrä rahat käytössä. Kun valmistelin tätä kokousta, katsoin kolmen neljän vuoden vastuuvapauskertomuksia ja katsoin ja näin, että mitä päätöksiä kokoomussa ja täysistunnossa oli tehty. Ja tässä kolmen neljän vuoden aikana oikeastaan identifioitiin aina samankaltaisia ongelmia. Eli tässä tavallaan liimattiin ja leikattiin ja liimattiin ongelmat edelliseltä vuodelta. Ajattelin, että en niinkään haluaisi käydä näitä kaikkia asioita läpi, vaan mieluummin puuttua näihin varsinaisiin ongelmakysymyksiin ja löytää niihin ratkaisun. Mutta ei ole mitään järkeä siinä, että vuosi toisensa jälkeen toistelemme samoja asioita ilman, että löydämme niihin ratkaisua. Sitten budjettiin tukeminen. Puhuitte tästä. Se on hyvin tärkeä asia. Ja sanoitte, että tähän liittyen on tullut myös vihreä kirja. Charles Görens Devestä tulee olemaan asian esittelijä. Ja parlamentti vastuvapausmenettelyssä on aina sanonut, että edunsaajien tulee toimia aina hyvin avoimesti. Kohdassa 32 viime vuonna parlamentti totesi, että erityisesti budjettiavustukset täytyy olla äärimmäisen avoin. Euroopan komissiotakin vaadittiin tekemään ehdotuksen – niin että tätä asiaa voitaisiin seurata maailmanlaajuisesti, ei ainoastaan Euroopassa. Sitten kysymys viisi. Kun, jos haluatte vielä kommentoida tätä budjettitukea, pitäisin sitä hyvänä. Sitten tässä on edelleen ongelmia sellaisten kysymysten kanssa, jotka eivät suoraan liity kehitysrahastoon. Kysymyksessä kuusi toteatte, että meidän täytyy pyrkiä saman aikaan edistystä. Tämä on vaikeaa, mutta ette tietenkään voi vastata tästä yksin, vaan jäsenvaltiot ovat erityisesti vastuussa näistä kysymyksistä, mutta haluaisin kysyä, onko komissio tai olisiko komissio Euroopan parlamentin kumppani siinä, kun neuvottelisimme monivuotisesta budjettista. Ehkä voisimme tehdä tällaisen yhteisen ehdotuksen niin, että EKRstä enemmän tai myöhemmin tulisi osa EUn budjettia. Sitten eräs toinen asia, joka on hyvin tärkeä Tämän investointikehyksen hallinnointi on ollut hyvin hankalaa. Parlamentilla ei juurikaan ole siihen vaikutusvaltaa ja tarvittaisiin entistä parempaa koordinaatiota komission ja investointipankin välillä. Tämäkin liittyy kehitysrahastoon ja haluaisin kysyä, mikä teidän suhteenne on Euroopan investointipankkiin. 2006 Tämä on sitten seuraava kohta. Komissio totesi, että 20 prosenttia kehitysyhteistyövälineestä käytettiin peruskouluihin ja jatkokoulutuksen mutta myös terveyskysymyksiin. No, päästiinkö tässä nyt asetettuihin tavoitteisiin tai ollaanko ainakin menossa oikeaan suuntaan? Sitten kysymys 19 loppu äh, avun saajasta. Tässä puhutaan internetsivusta ja kysyn, onko tämä todella hyödyllinen. Siihen on vaikea päästä käsiksi, on vaikea nähdä, mikä tilanne todella on. Haluaisin pyytää teidän palveluksenne selvittämään, toimiiko tämä internetsivu ylipäätään. Mitä tulee rakennerahastoon ja muihin. On hyvin tärkeää saada tietää, kuka on lopullinen avun vastaanottaja. Tämä väline on mielestäni kuitenkin hyvä, mutta olisi hyvä, että meillä olisi yksi keskeinen internetsivusto, josta kaikki tärkeät tiedot tulisivat ilmi. Joten olisi hyvä saada tästä lisää tietoa. Ja sitten viimeinen kohta, asia, josta keskusteltiin koko bussa jo aikaisemmin, eli yhteistyö erityisten järjestöjen kanssa. Tätä käsitellään kysymyksessä 20 olemme saaneet vastauksen ja toteatte, että vuoden 2010 raportissa sanottiin, että sisäisen tarkastuksen tulokset saataisiin yleiseen käyttöön. No, tästä ei ole tietenkään vielä paljon aikaa kulunut, mutta onko mitään tällaisia yleisiä kertomuksia, jotka annettaisiin yleisen käyttöön? Sitten sanotaan, että edustusten täytyy tiedottaa teille. No, onko tässä jo muotoutunut konkreettisia toimintamalleja ja onko tulosta saatu aikaan? Tässä oikeastaan viimeinen kysymykseni. Haluan todella kehua teitä siitä. Olette tehnyt loistavaa työtä ja nähnyt paljon vaivaa. Uh, thank you very much, rapporteur. Uh, Kiitoksia esittelijä. Yritän vastata kysymyksiin. Budjettituki. No. Yritämme todellakin parantaa sitä tapaa, jolla budjettituki toimii. Budjettituella on monia etuja. Koska jos katsotaan köyhyyden torjuntaa, niin se on järjestelmä, joka täytyy muuttaa siellä maassa paikan päällä. Muuten voidaan vain lieventää seurauksia. Budjettitukessa se on suuri asia, vaikka siinä onkin vaikeuksia. Eli laadimme vihreän kirjan, julkiset kuulemiset ja sitten tämä tiedonanto vahvalla lähestymistöllä budjettitukeen, ei pelkästään tässä talossa, vaan myös kautta jäsenvaltioiden. Koska tällä hetkellä on tilanne, että joskus jäsenvaltiot toimivat eri tapauksissa eri tavoin. Budjettituki kun tulee julkisten hallintojen, julkisten varojen hallintojärjestelmä, niin no tietysti valtiovarainministeriöltä voidaan vaatia lisävakuuksia, koska luotamme heihin kovasti. Myöskin sektorikohtainen budjettituki. Kysymys on se, että kysytte minulle kysymyksiä, joihin en vakavasti vastata. Jos kysytte, missä ollaan koulutuksessa, jos puhutaan yleistä budjettituesta, niin minulla ei ole tätä tuotospanosmittausta. Minä pitäisin parempana, että raha tulee budjettiin, mutta sitten sitä mitataan tuotoksella koulutukseen ja terveyteen. Ja Sitten voimme vastata tarkemmin kysymykseen, no, mutta meidän arvioiden mukaan olemme 20 prosenttia sen saavuttaneet. Ja sehän loppujen lopuksi on se yksi pointti, jota haluamme painottaa kovasti. Koko budjettitukiprosessi on se, sitä, että saadaan siitä rohkeampia, vaikuttavampia, ja saadaan sitä enemmän kokemuksia ja jatketaan sen välineen käyttämistä. EKRn budjettisoimisesta Kolme yritystä on ollut aiemmin. Tällä ajatuksella on monia etuja, mutta myöskin nämä haitat kuitenkin, tämä haitta, joka on demokraattinen valvonta, se, on, se asella langettaa varjon näiden etujen puolelle. Eli täytyy olla täysin demokraattinen valvonta. Budjetisoimisen yhteydessä valvonta on erityisen tärkeää. tilintarkastustuomioistuin ja jäsenvaltiot jotkut ovat arvioineet tätä asiaa siitä, miten eri välineet toimivat, ja tästä tulee tuloksia helmikuussa, ja tässä ollaan aika positiivisia koiran laadusta, mutta valvonta on avainasia. Euroopan investointipankki. Tässä tehdään paljon työtä investointipankki on esittänyt, että sillä olisi suurempaakin intressiä olla aktiivinen kehitysyhteistyössä. Etsin mahdollisuuksia pitkän aikavälin suunnitteluun, kun me jotain rahoita investointipankin kautta, niin meidän vaatimus on aina, ettei käytetä offshore-menettelyä. Me rohkaisemme sitä, että se olisi enemmän, kehitysyhteistyöpolitiikassa on hyvä väline, mutta samaan aikaan kaiken kokemuksen asetamme heidän käyttöömme ja seuraamme heidän toimintaansa. Edunsaajien luettelo sen pitäisi toimia koko ajan sen sivuston. Nyt se näyttää toimivan, koska Christian on tuossa netissä. Harmi, että se ei nyt toimi, tai että se ei toimi koko ajan, sen pitäisi. Avoimuus on mielestäni vain asia. Yksikköni ulkoiset tarkkailijat pitävät sitä hyvin organisoituna tässä mielessä. Paljon kritiikkiä ei olisi ole avoimuuden puutteesta, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö se parantamisen varaa olisi, että pitäisi parantaa sitä tällaisena hyppivästä nettisivustolle, että se olisi helpompi käyttäjille. Avoimuus on asia tässäkin ja hyvä vastaus on sekin, jos joku sanoo, että, että te, te, te epä, epäilyttävien hallitusten ja bisnesmiesten kanssa työtä. Sitten nähdään, että kuka siinä oikeasti on kyseessä, mutta Näitä väitteitä ei ole kovin paljon, mutta kuitenkin parannamme. Tämä on jo osa toimintatapojamme politiikkaamme. Yhteistyö kansainvälisten järjestöjen kanssa, elinten kanssa 2009. 19 prosenttia varoista meni kansainvälisten järjestöjen kautta. On joitakin hyviä syitä, miksi näin on tehty. Yksi syy on se, että Joskus toimimme sellaisissa ympäristöissä, joissa vaaditaan YK-statusta ja myöskin turvallisuussyistä, mikä tarkoittaa, että se on yksi syy, että jotta päästä tavoitetaan loppuedunsaajat, niin tällä järjestelmällä on tiettyjä etuja. Mutta edustustojen päälliköille kaikille niille annetaan nyt ohjeeksi vertailla vaihtoehtoja, ei mitenkään sopivasti laiteta sitä rahaa. Pitää todellakin osoittaa, ja tämä toimiikin, että on vaihtoehtoja, että on harkittu sitä, että tämä on paras tapa niistä vaihtoehdosta, miten saadaan rahalle vastinetta. 2008 oli joitakin tilanteita, joissa tilintarkastustuomioistuin ei täysin saanut näitä vaadittuja dokumentteja. 2009 Ainakaan en ole tietoinen, että tällaisia, tällaista tiedon puutetta olisi. Asia näyttää parantuneen. Myöskin mikä on muuttunut, että myöskin sisäisessä tarkastuksessa ulkoisten tarkastuksien lisäksi, jotka liittyvät ohjelmiin, niin sieltä tulee meille dokumentteja. Samaan aikaan kun tapaan teitä tai Helen Clarkia tai mitä muuta tahansa virastoja, niin siellä aina painostetaan, että minun budjettiviranomainen tai budjettiviranomaiset parlamentti vaativat täyttä yhteistyötä, että eihän voi odottaa mitään armoa, jos ei tule täyttä vastausta sille vaadituille tiedoille tarkistajille. Tämä toimii aika hyvin. Maailmanpankin kanssa tehdään myös yhteistyötä ehtojen kanssa. Käytetään sitä silloin, kun se on paras vaihtoehto. Ja e, huomattavaa edistystä on saavutettu. Kun käytetään kansainvälisiä järjestöjä, se ei ole sen vuoksi, että vältettäisiin vain jotakin vaikeaa työtä. Sitä tehdään silloin, kun siitä saadaan lisäarvoa. Samaan aikaan uskon, että unionin täytyy tehdä yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa, koska Tarvitaan kansainvälistä toimintaa ja tässä saadaan myös poliittista iskuvoimaa. Ei voida ajatella, että kukaan tekisi yhteistyötä YK virastojen kanssa, koska kyseessä on globaali intressi, niin täytyy tehdä. Toivottavasti vastasin kysymykseen. Kiitoksia kovasti. Kiva. Hyvästä arvioinnista ja yritämme vastata myös kirjallisiin kysymyksiin niin hyvin kuin mahdollista. Grazie. Kiitoksia puheenvuoro kollega Gressenille. Kiitos komission jäsen näistä laajoista vastauksesta. Ehkä voisitte voinut vastata vieläkin laajemmin. Ensinnäkin EKR. Meillä on EKR-korot ja niillä on palkattu henkilökuntaa. Ja haluaisin kuulla teiltä että kun ajattelemme nyt vakaata talouden hallintoa, niin onko järkevää, että korkoja käytetään henkilöstön palkkaamiseen, koska korot vaihtelevat, vaihtelevat vuosittain. Kuinka paljon henkilökuntaa mihinkin paikkoihin on näillä varoin palkattu? Että vastannut tähän kirjallisesti, joten esitän nyt kysymyksen tästä. Sitten henkilöstöstä, joka on palkattu EDCOhon ja kehitys pääosastoon. Ne on siis nyt yhdistetty tammikuun alussa. Kiitos näistä kuvauksista, mutta äh, sanot että vielä ei voida sanoa, kuinka tehokas tästä yhdistymisestä tulee. No, olisimme halunneet kuulla hieman lisää siitä, miltä tulevaisuus tältä osin näyttää. Olen sitten kysymyksen lähet, edustustojen henkilökunnasta nyt, kun ulkosuhdehallinto on perustettu. Tähän viittasitte jo, mutta paikalliset sopimus virkamiehet pitäisi ottaa tässä ehkä eri listalle, koska so- sopimusvirkamiehet lähetetään Brysselistä ja he ovat aivan eri asia. Heihin liittyy aivan eri kustannuksia kuin paikallisiin virkamiehiin. Sitten tässä on luku 3700. Edustustoissa ulkosuhdehallinnoissa on noin 544 paikkaa. Kokonaisluku on 3700, joten luvut ovat huomattavia. Miten näette, että henkilöstö tulee kehittymään tulevaisuudessa. Uskon, että edustustoissa on henkilökuntaa näin paljon, koska hankkeita on niin paljon. Uskotteko, että näin jatkuu vai muuttuvatko hankkeet pienemmiksi? Tuleeko valvonnasta entistä vaativampaa vai tarvitaanko tähän muutoksia? Kiitos. Thank you very much for... Kiitoksia näistä kysymyksistä. But here I will answer in... EKRn korkoasiasta minun on vaikea vastata tähän. Puhummekin nyt credits-termillä esimerkiksi. Minun täytyy tutkia tätä todellakin yksityiskohtaisemmin. En pysty juuri nyt antamaan aivan täsmällistä vastausta siis tässä, eli teen sen kirjallisesti myöhemmin. Eli me lähetämme nämä tärkeimmät luvut siis kirjallisesti. Eli nämä pääosastojen kehitys. Osa ö, näistähän toimii ulkoa käsin. For both services. That's why you don't see efficiency here. Uh... Me aiomme laatia uuden hallintokaavion noin kahdessa kuukaudessa ja helmikuun aikana tulee selkeästi esille nämä toimivaltuudet uuden osaston kohdalla tai uusien osastojen kohdalla, mutta palaan tähän todellakin heti, kun lopullinen päätös on tehty. Minä mainitsin puheessani että meillä on ensi kertaa hyvä tilaisuus oikeastaan tarkkailla tehtävien jakoa. Te, te voitte varmaankin, tai te olette minulle esittäneet paljonkin hankalia kysymyksiä, jotka ovat kuitenkin loogisia. Aivan ensi kertaa meillä on todellakin hyvä tilaisuus katsoa joka ikistä paikkaa, miksi nämä paikat ovat siellä ja mikä niiden logiikka on. Ehkä meillä on liian monta projektia, vaikka me hoidammekin montaa projektia ja me yritämme seurata niitä, käyttää resursseja siitä syystä, että meillä on ollut vaikea toipua aikaisemmista virheistä. Näistä syistä me tarvitsemme enemmän henkilökuntaa komissio otti käyttöön vihreän kirjan kehitysyhteistyöstä ja meidän tulee keskittää toimintaamme elintarviketurvallisuuden ja energian aloilla esimerkiksi. Jos ei työskennellä kaikilla aloilla yhtä aikaa ja vain tietyillä rajoituilla aloilla, Tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme tietysti vähemmän asiantuntijoita ja henkilökuntaa, mutta me tarvitsemme henkilökuntaa tällä hetkellä, koska me liikumme, työskentelemme kaikkialla ja teemme laadukasta työtä. Eli on selkeää, että tarvitsemme enemmän resursseja, jotta voimme toimia ruohonjuuritasolla. Ja se, mitä sanoin aiemmin lopputuloksesta, siihen liittyy se, että emme ainoastaan arvioi työtämme, vaan sitä, kuinka työmme toimii. Ja kun puhumme valtuusku- tai edustuksista, edustajistoista, nämä luvut ovat hyvin tarkat. 700 3700, ehkä se on hiukan pienempi tämä luku. Mm, kiitoksia. Thank you, President, and thank you, Commissioner, for... Kiitos puheenjohtaja ja komission jäsen näistä kirjallisista vastauksista. Ilolla kuulen, että kyseessä mikään sokea valinta, vaan huolellinen arviointi, kun päätätte minkä kumppanin kanssa tehdään yhteistyötä, esimerkiksi kansainvälisten järjestöjen osalta, kuten mainitsitte. Jotkut kysymykset, joita halusin kysyä, kuten valvontajärjestelmän tehokkuus, siihen vastasitte jo, mutta kysymys tuli esille siitä, mitä mainitsitte 19 prosentista, jotka ovat yhteisesti hoidettuja projekteja kansainvälisten järjestöjen kanssa. 1,8 miljardia on summa kyseessä. Se on yhdessä näistä kirjallisista vastauksista. Kysymykseni on, että mitä valvontamekanismeja on näiden rahojen hallinnoimiseen? Koskevatko niitä EU-säännöt vai kansainvälisten järjestöjen säännöt? Miten hallinto toimii? Mitkä ovat pää vaikeudet näissä valvontajärjestelmissä ja ehkäpä parhaista käytännöistäkin voisitte mainita. Thank you very much. Kiitoksia. Kun puhumme kansainvälisistä organisaatioista, meidän pitää myös soveltaa kansainvälisiä tilintarkastusmenettelyjä. Meillä on sopimus aina sen mukaan, miten kukin prosessi kulkee. Kuten mainitsin aikaisemmin, koko tämän prosessin aikana meidän tulee sopia siitä, että kaiken informaation tulee olla avointa ja meidän täytyy päästä käsiksi tilintarkastusasiakirjoihin. YK on tilintarkastus on julkisesti nähtävillä ja jos, meiltä, jos me pyydämme jotakin, me, meidän pyyntöömme vastaamme, me voimme suorittaa tarkastustoimenpiteen esimerkiksi sisäinen tilintarkastuspaketti esimerkiksi, jonka meidän täytyy saada selville. Tästä voimme vain esittää pyynnön missä sitten vaikeudet ovat? Ensinnäkin siinä, että 2008 vuonna meitä ei vielä otettu vakavasti. Ei, siellä ei edes tiedetty meistä. Luulen, että vuoden 2008 hankalien tilanteiden jälkeen ymmärrettiin, että me olemme varten otettava partneri ja meille tulee vastata. Me osa, olemme myös vastuullisia itse. Ja näin me aloimme saada tilintarkastuspyyntöihimme vastauksia siis siitä, kuinka rahat, varat oli käytetty ja, miksi tar- ja mihin tarkoituksiin. Samanaikaisesti me voisimme ja meidän pitäisi parantaa tätä yhteistyötä ensinnäkin raporttien suhteen ja myös meidän, meillä on myös jälkitöitä tilintarkastustuomioistuin on tietysti se, joka meitä, meitä ohjaa. He saattavat kysyä meiltä jotakin, esimerkiksi yhteistyötä kolmansien osapuolten kanssa. Ja nimenomaan äh, tilintarkastustuomio ottaa meihin yhteyttä eikä kansainvälisiin organisaatioihin, joiden kanssa teemme yhteyttä yhteistyötä. Meillä on kuitenkin tämä niin sanottu tilintarkastusauktoriteetti heihin nähden. Kollega muuta. Thank you. Some time ago. Kiitos. Joku aika sitten, ja haluaisin siis sanoa, että arvostan kovasti komission avoimuutta kaikkien kysymysten osalta tähän mennessä. Joku aika sitten YKlta tuli raportti, johon taas viittasi. Se oli vähän kriittinen avusta kansainväliselle järjestölle, erityisesti YKlle. Komissio jo sen mainitsi erityisesti kysymykseen 20 vastauksessaan, että, että edustustien täytyy nyt arvioida, onko todella hyvä tehdä asia kansainvälisen järjestön kautta vai ei. Eli jos tämä on tapahtunut, voiko komissio sen kertoa, että mikä tämän tuloksena on ollut? Onko tuki kansainvälisten järjestöjen kautta kasvanut vai onko se uusien toimien jälkeen vähentynyt? Ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys. Euroopan investointipankki. Se takaa EUn budjetissa tiettyjä operaatioita, joita se rahoittaa kehitysmaissa ja Euroopan ulkopuolella yleensä. Voiko komissio sen kertoa minulle? Onko tätä takausta ikinä käytetty? Onko Hankkeet rahoitettu Euroopan investointipankin osalta. Ja epäonnistumistapauksessa onko tämä jouduttu käyttämään näitä takauksia näiden epäonnistumisien korvaamiseen? United Nations. Well. YK osalta. Tässä on tapahtunut joitakin siirtoja, ehkä 19 prosenttia menee kansainvälisille organisaatioille osaksi YKlle. Eli nämä pitää perustella. Tämä on äskettäinen ilmiö. Riskit on siinä, että, että tähän saattaa liittyä sakko, budjettituki on tietysti hyvä, mutta siihen joskus liittyy välittömiä menetyksiä. Ja me olemme tehneet YK kanssa uuden raporttijärjestelmän. Me olemme sopineet siitä. Eli haluamme, että järjestelmä on tehokkaampi ja voimme osoittaa, mihin varat menevät. Yritämme siis todellakin parantaa molemminpuolisesti työtämme YK kanssa. Tietääkseni meillä ei kuitenkaan tällaista eh, mainittua tapausta tiedossamme. Minä en ole saanut tietää mistään tällaisesta. Kollega Olmaier. Herr Kommissar, vielen herzlichen Dank schon für Ihr vorher... Kiitos komission jäsen näistä jo pitämistäne puheenvuoroista. Talousarvio tuki ja edustustot. Niistä haluaisin puhua. Haluaisin esittää lisäkysymyksen näihin liittyen. Budjetti, tuki on ollut asia, jota sekä me että komissio olimme jo vuosia käsitelleet. tuesta edelleen haluaisin kysyä, miten tällainen budjetti tuki toimii tai miten se hyväksytään sellaisissa valtioissa, joissa oikeusvaltioperiaate ei toimi tai hallitus ja hallinto ovat sisäisesti äärimmäisen korruptoituneita. Ja pidättekö tällaisissa valtioissa toimimista budjettituen nimissä jatkossa järkevänä vai pitäisikö niiden suhteen toimia maksattamalla eri tavoin. Mielestäni budjettitukea tulisi käyttää voimakkaammin niissä valtioissa, joissa valtiot todella osoittavat haluavansa parantaa omaa hallintoansa. Ja toiseksi edustustot. Ongelma edustustojen kohdalla ei ole pelkästään johtaja tai hankkeiden tarkastuslausuma, vaan usein ongelma on usein siinä, että sopimukset ovat lyhytaikaisia ja usein henkilökunnan palkat ovat varsin heikkoja ja toimitaan vaarallisilla alueilla. Meillä on suurta henkilöstön siirtymistä ja samoin avoimia paikkoja, joita ei saada täytettyä – ja näiden negatiivisten tekijöiden takia luotettavuus hankkeiden tarkistamisessa muuttuu entistä hankalammaksi, kun ottaa huomioon, että hankkeita on jo sinänsä varsin suuri määrä. Sanoitte, että maataloudessa ja energiassa ja elintarviketurvallisuudessa täytyy, niihin täytyy keskittyä. Haluaisin lisätä tähän vielä koulutuksen. On myös paljon muita hankkeita, joita EU rahoittaa. Pyritäänkö tässä yhteydessä nyt vähentämään hankkeita tai ehkä muuttamaan edustusten sijainteja tai yhdistämään niitä? Ja sitten kaksi pientä kysymystä vielä. Kiitän teitä vastauksista yksi kuitenkin hieman aiheutti minussa hämmennystä, eli tämä siedettävä riskimarginaali tai virhemarginaali. No mikä on sitten siedettävä virhe? Tähän ei ole vastattu lainkaan. Eli mitä tällaisella siedettävällä virheellä voidaan tarkoittaa? Ovatko ne tiettyjä muodollisia virheitä niin, että maksut kuitenkin ovat tapahtuneet varsin hyvin vai ovatko ne varsinaisesti epäkorrekteja virheitä. Eli haluaisin hieman lisäselvystä siihen, mikä on tällainen ei-siedettävä virhe. Sitten EKRstä. Nyt käytetään kehitysavussa myös tällaisia trust-fondeja, rahastoja. Ne tekevät työtä niin, että ne ottavat tietyt kehitysaputavoitteet etusijaisesti huomioon, eivät pelkästään rahoituskysymyksiä, mutta suhtaudutteko te tällaiseen kriittisesti vai haluatteko kenties lisätä tämän kaltaista toimintaa? Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Minä aloitan tästä budjettituesta. Pitää paikkansa, että on joissa tämä työ on paljon vaikeampaa. Jos ajatellaan vaikka Haitia, siellä sovelletaan budjettitukea, se on haavoittuva valtio, jossa hallitus on lähes kaatunut. Siellä ei edes ole mitään stabiilia tilannetta, tuskin hallitustakaan. Joten jos tukisimme suoraan hallitusta, se olisi virhe. Mutta jos rahaa menee hukkaan, niin tietysti menee myös työpaikka. Eli täytyy kontrolloida tilejä ja sitä, kuinka maksut siirtyvät tällaisessa mm, haavoittuvassa valtiossa, eli että rahat menevät ainakin opettajille, lääkäreille ja niin edelleen. Minä uskon, että me voimme myös sitoutua, me voimme siis sitoutua myös näihin haavoittuviin valtioihin, kun vain pystymme valvomaan äh, näitä kanavia ja niiden kriteerien kautta, jotka meillä on käytössä. Ja tätä kautta voimme katsoa, kuinka pitkälle valvonta toimii. Sanoisimme, että tällä tavoin me emme todellakaan menetä rahaa. En ole saanut tietää, että missään budjettituki olisi epäonnistunut missään maassa, koska tämä, tästä tulisi heti, tai jos tällaisesta tulisi tietoa, me heti välittömästi muuttaisimme toimintamme, joten minä uskon tässä vaiheessa, että meidän järjestelmämme on vedenpitävä. Tämä tarkoittaa sitä, että budjettituki on tehokas työväline, 96 artiklan mukaisesti emme esimerkiksi sovella sitä norsunluurannikolla. Ja jos olisimme sitä joskus käyttäneetkin, me olisimme todellakin turvautuneet sen lopettamisen jo kauan sitten. Joskus tähän liittyy vaikeuksia, mutta oikeastaan syyt ovat siinä, että mehän yritämme todellakin auttaa ihmisoikeuksien soveltamista tavalla tai toisella. Esimerkiksi jos nyt puhutaan seksuaalisuuntauksista eri maissa. Tässä voimme ottaa huomioon sen, että joidenkin soveltusten kohdalla on todellakin eroja. Mutta jos voimme todeta, että budjettituki on todellakin sellainen, jota voidaan soveltaa esimerkiksi koulutukseen, niin tätä tukimuotoa, tätä sitoumusta kannattaa edelleen jatkaa sekä ennen aikana että jälkikäteen tapahtuma analyysi, jos se, tapahtuma analyysi, jos se onnistuu, ja toteamme sen hyväksi, tätä kannattaa edelleen soveltaa. Eli vihreä kirja on tulossa ja, ja siinä tulevat vastaukset hyvin moneen niistä kysymyksistä, joita esititte tänään. Edustustot, hyviä uutisia. niissä on vapaita paikkoja. Tämä on ehkä pieni vitsi jos on vähemmän vapaita paikkoja, myös stabiilisuus kärsii. Ainoastaan pääpaikoissa voi olla tällaisia tilanteita, joissa me voimme vähentää ähm, tai todeta näitä henkilökunnan vähennyksiä. Mutta ne listat, joita olen näistä vähennyksistä nähnyt, eivät minua huolestuta. Ja jos puhumme virhe, virhemääristä tai kertoimista, voimme todeta, että virheitä ei ole. Minun on joskus hyvin vaikea tunnistaa tai tunnustaa näitä vakavia virheitä, esimerkiksi maksujen myöhästymisiä – Tarvitsemme parempaa koulutusta, ohjeistusta. Tätä kannattaa aina korostaa. Jos virheitä ilmenee, niin se aina mittaa sitä, kuinka, työske, työs, kuinka työskentelemme. Me varmasti voimme välttää tätä. Kaksi prosenttia on se kansainvälinen luku, joka useimmiten ilmenee, jos sen alle asettuu, tarkoittaa, että tilanne on hyvä, yläpuolelle on huono. Me tietysti olemme lähellä tätä kahta prosenttia. Jos tuomioistuin antaa vihreää valoa toimillemme, se tarkoittaa sitä, että kaksi prosenttia on se luku, jota olemme myös ensi vuonna kaiketi. Ja toivon todellakin, että saamme vihreää valoa tuomoistuimelta. Ja nämä trust funds, eli erityisrahastot, esimerkiksi Haitilla on se ongelma, että me käytämme Maailmanpankin erityisrahastoja. Me emme ole saa, päässeet siellä täyteen valvontaan valitettavasti, koska näitä rahastoja hallinnoi Maailmanpankki. Eli me, me emme pääse seuraamaan, kuinka varat käytetään. Mutta jos pääsisimme jonkinlaiseen sopimukseen Maailmanpankin kanssa, koska mukana on myös muita lahjoittajia, niin ja, ja koska myös Yhdysvalloista, Kanadasta ja Brasiliasta tulee tukia, jos pääsemme sopimukseen Maailmanpankin kanssa. Me pääsemme myös parempaan ymmärrykseen yhteistyökumppanimme kanssa kansainvälisestä toiminnasta tällaisissa tapauksissa. Meidän tavoitteemme on se, että kehitysmaiden kanssa pääsemme myös ulkopuolisten vaikuttajien kanssa yhteistyöhön. Vaikkakin näin ei olisi, tämän pitää pysyä optiona, koska sen kautta on hyvä mahdollisuus tehdä yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Edellytys on siihen, että pystyy valvomaan niitä varoja, jotka on sijoitettu kohteeseen. Kollega Berman. Waren Fehler sind wieder ausgelassen worden. Niin, täällä ei taaskaan vastattu tähän äh, siedettävien virheiden kysymykseen. Jos ette tänään halua vastata tähän, niin ehkä sitten myöhemmin, mutta tämä aiheuttaa nyt aina tällaisia antireaktioita, tämä kysymys. Try to answer as good as I can. Yritin vastata niin hyvin kuin pystyin, koska haluaisimme indikaattorin tälle residuaaliselle virheelle, niin että voimme paremmin perustella nämä DAS-raportit. Olemme aloittaneet tämän keskustelun siitä, että eri operaatioilla pitää olla eri kynnykset tässä äh, hyväksyttävässä virheasteessa. Mutta ymmärrän, että olet täysin tyytyväinen vastaukseeni, mutta yritän myös parantaa sitä. Ja mainitsin vain kaksi prosenttia. Minun, minun täytyy saada tuomioistuimelta vihreää valoa ja koko puun hyväksyntä siitä, että valvonta on tehokasta. Siksi sanon, että kaksi prosenttia tässä vaiheessa on se ainoa, mikä minulla on vastauksena, ei ole muuta. Kiitos. Vielä kolme kysymystä. Sekä niiden että vastausten tulee olla hyvin lyhyitä. Kiitoksia, puheenjohtaja. One of the poems of the... Hyvä komission jäsen. Erässä runossa puhutaan siitä, että saadaan elämä näyttämään vält- turhalta virheeltä. Ehkäpä tämä on yksi variantti näistä hyväksyttävästä virhetasosta. No, muutama kysymys. Tulosorientoitunut johtaminen. Komissio harkitsee tapoja, joilla voidaan kattaa kaikki projektit niiden operatiivisen loppuun saattamisen jälkeen. Minä kun olen jäsenen kehitysyhteistyövaliokunnassa tästä vastauksesta kahdeksan, kun olemme tätä kysyneet vuosien ajan. Miksi tämä kestää niin kauan? Jos meillä on nämä työkalupakki, jolla voimme mitata tuloksia ja vaikuttavuutta, niin kuin oikein tässä kuvaatte, niin miksi kestää niin kauan ennen kuin nämä työkalupakit saadaan käyttöön, kun meidän pitää pystyä mittaamaan tuloksia hankkeessamme? Toinen kysymys, jonka haluaisin kysyä budjettituesta. Jos ymmärsin oikein, ehdotatte sitä, että ehkä budjettituella voidaan tehdä asioita niin, että on vähemmän henkilökuntaa kyseessä. Minä kyseenalaistaisin tämän toisaalta, koska jos käytetään budjettituokivälinettä, sitten täytyy vahventaa paikallisen, paikallisten ja kansallisten parlamenttien kapasiteettia edunsaajamaissa, kykyä valvoa rahojen käyttöä, kykyä kansalaisyhteiskunnassa valvoa politiikkoja, seurata sitä, mitä rahalle tapahtuu. Joten ei tarvitse vähemmän henkilökuntaa, vaan täytyy allokoida henkilökunta eri tehtäviin, jotta budjettituki olisi, jotta budjettitukea voitaisiin valvoa edunsaajamaissa itsessään tehokkaasti. Haluaisin teidän vastauksenne näihin kahteen kysymykseen. Kiitos. Facciamo anche le domande. Kysymykset Fiel ja Jal. Actually, that's quite fitting. Tämä ei ehkä ole aivan sopiva hetki. Kiitos ensinnäkin komissaarille näistä erinomaisista vastauksista. Ja kiitos myös siitä, että osa niistä tulee kirjallisena. Mutta kun kuuntelen teitä ja luen myös tätä asiakirjaa, huomaan, että indikaattoreita, tätä input-osuutta korostetaan. Ja aivan kuten edellinen, edellinenkin puhuja sanoi, yhtä tärkeää on myös output. Ja kun tutkitaan mitä tahansa julkista toimielintä, jossa halutaan korostaa input-puolta ja kuinka sitä mitataan, se on yleensä paljon helpommin mitattavissa. Ja on myös helpompaa identifioida input- ja output-akseleiden suhde ja tehokkuus ja se, kuinka me hallinnoimme rahaa oikealla tavalla. Haluaisin lisätä edellisen puhujan puheenvuoron sen, eli se, että te työskentelette sen hyväksi, että löydetään enemmän tällaisia yksilöityjä indikaattoreita, ja mitkä ovat Euroopan unionin ponnistelut kehitysyhteistyössä, jotta nämä indikaattorit löydetään. Esimerkiksi kaikki nämä määriteltävät output-kohteet, uudet työpaikat esimerkiksi. Varmaankin tähän liittyy hyväkin määriteltävä output-tekijä. Mutta kuinka tämä yleensä suoritetaan, kuinka tätä voidaan kehittää, että voidaan korostaa yhtä, pal- yhtä paljon outcomeen kuin inputiin. Kolga Jalla. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia herra Piivalks näistä vastauksista ja teidän mielenkiinnostanne ja siitä, että haluatte vastata kysymyksiimme. Haluaisin kysyä tästä budjettituesta. Joissakin tietyissä tapauksissa kansalaisille on vaikea selittää näitä asioita, kun esimerkiksi kuulee korruptiosta, joita itse hallituksetkin, esimerkiksi Afganistanissa, ovat itsekin vahvistaneet. Ja halusin kysyä, olemme kuulleet siis YK tuesta, Yhdysvaltain tuesta, mutta silti omat kansalaisemme kysyvät meiltä kysymyksiä EUn Afganistanin avusta. Ja sitten on tapauksia kuten Kosovo. Meillä on naapurus tukiohjelmia ja muita tietenkin, mutta silloin kun tiedotus muuttuu hyvin dramaattisesti tai aikaisemmin esimerkiksi Kosovon kysymyksessä kuultiin tiettyjä syytöksiä eri tahoilta, niin kun tiedotus muuttuu, niin laaditteko tuolloin tarkistuksia tai raportteja siitä, auttoiko Euroopan antama apu todella näitä kyseessä olevia kansalaisia. Ja tällä hetkellä esimerkiksi Tunisian tilanne on hyvin hankala ja kansalaiset pohtivat, voidaanko EUn tukea käyttää silloin, kun hallitukset ovat tällaisia painostavia tai ne asettavat tiettyjä ehtoja. Kun puhumme näistä hyväksyttävistä virheistä, niin kyseessä on tietyt tapaukset, kuten Haiti, tai norsunlurannikko, niin yhdessä tilintarkastustuomioistuimen kanssa olemme etsineet tällaista sopivaa virhetasoa. Ja kyseessä eivät välttämättä ole mitkään välittömät kriisit, vaan sellaiset alueet, joilla on suurimpia vaikeuksia, niin minkälainen olisi se hyväksyttävä taso, jonka kansalaisetkin voisivat hyväksyä – niin, että olisi se tällainen virhemahdollisuus. Ei puhuta suoraan virheistä. Tätä tällä tarkoitetaan silloin, kun koetaan äärimmäisen hankalia tilanteita, kuten Teheran. Miten budjettia voidaan tällaisessa tapauksissa toteuttaa? Eli tilanne on sellainen, että puhumme juuri näissä termeissä. Eli puhutaan tavallaan mahdollisesta hyväksyttävistä virheistä, jotka myös kansalaiset voisivat ehkä ymmärtää jopa paremmin kuin jotkin tämän valiokunnan jäsenet. Well, on, uh... no, tuota, tulosorientoituneesta valvonnasta – Tietysti aina me keskitymme luotettavuuteen ja säännönmukaisuuteen valvonnassa. Tilintarkastustoimijoista heti kiinnittää huomiota sitten, miten luotettavia ja säännönmukaisia maksut ovat. Se on se välitön fokus. Mutta tietysti asia on monimutkaisempi. Tilintarkastustoimistoon sitten tulee hitaasti avuksi, se on ollut vähän hitaita, mutta haluan lahduttaa lauseella kirjallisesta vastauksesta. Komissio harkitsee mahdollisuuksia, miten voidaan laajentaa kaikkiin ohjelmiin sen jälkeen, kun projektit on suljettu niin, että voidaan saada kattava vastuullisuus siinä, miten mitataan laatua ja mitataan tuloksia. Tähän pitäydyn ja että kattavuutta lisätään, se varmasti tyydyttää teitä. Mutta kysymys oli sitten, miksi sen saaminen kestää niin kauan? Kymmenen vuotta sitten tätä jo pyydettiin. Well, uh, the only answer I have the job. Aina vastaus, joka minulla on. Can't, uh, but, but I think my answer is, uh, in written answer... Ki- ensi vuonna voitte ristiinnatarmit, jos ei tule vastausta. En sano, että olette syyllinen, mutta olette vastuun. Ensi vuonna sitten voidaan nähdä, että olenko toteuttanut se, mikä tässä kirjoitan. Sitten olen tänään armoidannut. Well, uh, is there better ways how to torture commissioners? Komis, eh, kommentti mikrofonin ulkopuolella, mutta komission vastaus oli, että on ehkä parempi tapoja kiduttaa komission jäsentä. Budjettituki siitä tietysti tarvitaan paljon henkilöä, mutta ehkä en sano sitä selvästi, koska se vaikeus, minkä olen huomannut edustustossa, jossa on paljon projekteja ja budjettitukea, budjettituki vaatii koko ajan huomiota. Ei voida vain odottaa, että laitetaan rahaa ja jos laitetaan, niin, rahaa, niin se on suuri vastuu. Mitä tapahtuu ruohonjuuritasolla? Mitä päätöksiä tehdään? Mikä on budjettitilanne? Ei se vaadi vähemmän henkilökuntaa. Itse asiassa se vaatii enemmän, mutta se tarkoittaa ei se tarkoita, että pitää olla enemmän virkamiehiä, vaan pitäisi olla niin, että budjettituki on suuri väline, mutta se vaatii myös paljon henkilökuntaa, ei pelkästään rahansiirtoja. En ollut tarpeeksi selkeä tässä. Uskon, että edustustomme pitäisi valvoa sitä, mitä budjettituki menee ja mitä tuloksessa saadaan aikaan. Näiden panosindikaattorien kanssa tehdään töitä. Yritetään koko ajan kvantifioida, miten, miten paljon ihmisiä on saanut terveydenhoitoa, miten paljon lapsia on päässyt kouluun, miten monia ihmisiä on pystytty auttamaan, joilla on HIV-virus. Yritämme koko ajan tätä kasvattaa alustuksena mainitsinkin, että edustustien päälliköt raportoivat myös siitä, mitä on saavutettu ei miten paljon rahaa on käytetty, vaan todellakin siitä, että mitä on saavutettu. Ja yritetään saada yleiskuva yhteisölle ja unionille siitä, mitä on saavutettu paikan päällä. Me tarjoamme eniten kehitysapua ja samaan kaikki puhut kiinalaisista. Ei ole totta. Se tarkoittaa, että me, jos haluamme saada ja kun saavutamme varhaat tulokset paikan päällä, niin eh, täytyisi pystyä todistamaan ja osoittamaan. Uusi tendenssi tässä. Kosovo ja Tunisia. Tunisia on saanut budjettitukea, rehellisesti sanoen. Pointti on, miten toimia tässä tilanteessa. Tunesissa on korkea edustaja ja hänen velvollisuutensa liittyvät poliittisen oikeuksien kun hän hoitaa niitä asioita. Minun velvollisuuteni liittyvät ihmisten tukemiseen. Edustuston rooli on eh, katsoa, että että apumme ei auta pelkästään, ei auta hallitusta parantamaan sortojärjestelmää, vaan että avun pitää mennä sinne ihmisille oikeasti. Ja tätä pitäisi pystyä arvioimaan. Ja uskon, että tähän mennessä meidän budjettitukemme on ollut käytettynä hyvin huolellisesti, eikä se ole auttanut luomaan mitään no tuota, ihmisten äh, painostamista tai sortamista. Tunisian äh, tapaus on erityinen. Voidaanko sitä mitä tapahtunut, niin emme olisi auttaneet Tunisia, Koska kapinointi alkoi, mälläkät alkavat monista syistä varmaan, mutta se mitä olen televisiosta nähtynyt, niin ei ole työpaikkoja nuorille ihmisille. Se tarkoittaa, että kun olimme lähteneet yhteistyöhallituksen kanssa, pitää analysoida, että budjettituki, jonka annamme, menee niihin paikkoihin, joissa on suurimmat haasteet. Näyttää, että budjettitukemme on käytetty myös koulutukseen, ja ihmiset ovat hyvin koulutettuja, mutta heillä ei ole työpaikkoja. Työpaikkojen luominen ei ole ollut hallituksen prioriteetti, joten sen vuoksi koko ajan pitäisi olla tässä mukana. Ei pitäisi syyttää tätä vaan poliittista dialogia, se ei ole tarpeeksi vahvaa että osoitetaan sormella ongelmia, niihin ongelmia, joita hallituksen pitäisi puuttua, koska jos ongelmia tulee, niin myös meidän apumme kompromettoituu. On aina kyse arvioinnista ja dynaamisesta arvioinnista, jota täytyy tehdä koko ajan. Sitten hyväksyttävä riski, eh, virhetaso. Tietysti prioriteetti on se, ettei tehtäisi virheitä, se on tavoite. Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on varmistaa, että näin on tehty. Ja tietysti koko puun ja tilintarkastustuomioistuimen löydösten perusteella parantaa juoksomme. Mutta se, mitä on nähty 2009 asiasta, virheitä on ollut, mutta ne eivät ole niitä virheitä, joista kansalaiset ovat niin huolissaan, se ei tietysti vähennä minun vastuutani niistä, mutta kun tulee julkisuuteen, niin sanon, että minulla ei ole tietoa. Ja olen vakuuttunut, ei olla menetetty yhteisön rahaa. Ja jos tällaisia tapauksia on, niin tapaus tutkitaan ja pyydämme Olofia toimimaan ja sitten tehdään johtopäätökset EU-rahalle – meillä on sellaiset valvonnat olemassa, että raha ei mene väärin äh, asioihin. Se menee oikeaan tarkoitukseen. Aina löytyy epärähdellisiä ihmisiä missä tahansa yhteiskunnassa. Riskit on olemassa, mutta yritämme välttää riskejä niin paljon kuin todellakin pystymme. Ja paljon valvontaa laitetaan tähän. Paljon valvontaa. Meillä ei ole mitään skandaalia ollut ja tilinkrastumiistuin on hyvin riippumaton tässä jos löydetään esimerkkejä, jotka tekevät heidät huolestuneeksi, niin he ilmoittavat näistä ja löytävät. Eli kun tilintarkastustoimistoon takana, niin, niin tekee työnsä olen siihen luuttavainen aika paljon, koska sekin antaa vakuudet eurooppalaisille ihmisille, että ettei rahaa hävitetä kehitysyhteistyössä. Kiitoksia. Kiitos Korkis Markatis ja Afganistan. Komissio ei vastannut Afganistanista. Voisitteko sanoa jotakin? No, puhuitte Tunisesta ja hieman Kosovasta, mutta Afganistan kiinnostaa minua erityisesti. Well, Afghanistan, is very... Afganistan on erityistapaus. Tiedämme, että joukot lähtevät hyvin pian ja meidän pitäisi voida auttaa hallitusta säilyttämään rauha ja taata toimivuus. Neuvostossa tästä on puhuttu ja me tiedämme, että terveys- ja koulutussäännöksistä tulee puhua enemmän. Me olemme halunneet ottaa hallituksen mukaan tähän keskusteluun, mutta mutta täytyy löytää todellakin keinoja, kuinka luottaa tähän hallitukseen myöhemmin ja toimia myös paikallishallinnon kanssa. Turvallisuustilanne ei ole hyvä. Henkilöstö, joka siellä on toiminut, on todellakin todennut puutteita turvallisuudessa. Ja työskentely siellä on erittäin hankalaa projekteja pitäisi kuitenkin voida seurata tarkemmin. Afganistanin suhteen yritämme saada enemmän sosiaalisia palveluja myös kansainvälisten järjestöjen kautta, mutta turvallisuussyistä me emme voi mennä sinne suoraan esimerkiksi avaamaan kouluja tai sairaaloita vaikeuksitta. Afganistan kuitenkin pysyy meidän kehitysyhteistyökohteinamme. Kiitoksia komissario Pivalks. Ja siirrymme vielä etys, esityslistan kohtaan neljä. Neljään annan puheenvuoron Jorko Katsimarkakiksille. Haluaisin kiittää vielä Pivalksia hänen avoimuudestaan ja sydämellisyydestään ja yksityiskohtaisesta tietämyksestään. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi nyt komission jäsen Vasiliun. Ehkä odottelen tässä nyt hetken. Herzlich willkommen. Καλώς ορίσατε, καλώς όρισες. Sydämellisesti tervetuloa ja sama kreikaksi koko valiokuntaamme. Hyvä. Komissio sen ensinnäkin kiitoksia kovasti kirjallisista vastauksista Vielen Dank für die... Kiitoksia. Kirjallisiin kysymyksiin vastauksista on totta, että koulutusasioista vastaava komission jäsen ei ole ollut vielä niin kovin monesti kutsuttuna tässä valiokunnassa, mutta on hyvä käytäntö tässä valiokunnassa, että ei oteta aina niitä, jotka jakavat aina rahaa, vaan myös keskitytään muihinkin komission osiin. Ja yksi syistä, miksi komissiosen Vassiliu myöskin kutsuttiin, oli tämä yllättävä tosiasia ja yllättävä luku. Että tilkastumistoimen tarkistuksissa 42 prosenttia pistokokeista koulutuksessa ja kulttuurissa olivat sellaisia, joissa oli virheitä. Tämä näyttää ensinnäkemältä suurelta tämä luku ja itse asiassa osassa hallintoa. 70 prosenttia on sellaisia lukuja, mikä tarkoittaa, että 70 prosentissa tämä toteutus on kansallisella tasolla, kansallisissa toimeenpano-osastoissa. Ja tässä panee merkille myös sen, että nämä maksut, jotka maksetaan ikään kuin ennen projektin loppua. Ne ovat aika hyvin, mutta sitten loppumaksuissa, lopullisessa maksaisuissa on suhteellisesti huonommat tulokset. Komissio ja se varmaan tätä käsittelee. Mikä sitten pistää silmään on myöskin, että nämä loppuraportit kestävät jopa kaksi vuotta joskus. Erityisesti jälkikäteisarvioinnissa, raporteissa 20 prosentissa on äh, määrällisiä kvantifioitavissa olevia virheitä, jotka kuitenkin tukikelpoisuus, ne voidaan, ne lopukädessä riippuvat tukikelpoisuudesta kansallisella tasolla. Eli teidän pääosastonne äh, tapaus tässä mielessä on tärkeä. Haluaisin pyytää myös kollegoita siihen, että vertaatte tätä, miten tämä sujuu verrattuna muihin pääosastoihin. Siellä, missä virheitä tapahtuu, siis kansallisella tasolla, niin päinvastoin kuin monilla muilla komission jäsenillä, teillä on tällainen kansallisen äh, tarkastuslausuman vaatimus. Eli vaaditte sertifikaattia kansallisilta viranomaisilta. Ja se on, tässä, tämä on eri tavalla kuin esimerkiksi kohesion osalla on. Toivoisimme, että sanon tämän ihan avoimesti. Ja olen iloinen siitä, että meillä on positiivinen esimerkki. Tätä toivoisimme myös muilta pääosastoilta ja muilta yksiköiltä. Tämä olisi tärkeä asia. No toinen kohta. Siellä, missä on paljon virheitä, kaksi maata pistävät silmään erityisesti on jäädytetty maksuja. Eli eh, maksut on hyllytetty, keskeytetty ja sitten vasta kun on neuvoteltu jäsenvaltion kanssa, kunkin viranomaisen kanssa, niin sitten maksut ja jaksettiin. Yhdessä tapauksessa tämä koskee jopa omaa maata, nimittäin Kyprosta, ja toisessa tapauksessa oli kyse Maltasta. Ja kun on läheinen yhteistyö tässä ollut, niin se johti sen, että virheet voitiin poistaa. Eli tällainen toimenpiteen myöskin toivoisimme erityisesti niiden kollegoiden osalta, joilla on suuret menopuditit ja toivoisin, että teidän esimerkkinne purisi myös muissa pääosastoissa. Ja kolmas asia, jos tässä haluan ottaa esille, jota haluaisin painottaa, on se, että järjestöt kansallisille viranomaisille johdonmukaisesti koulutuksia. Tämä on hyvää käytäntöä ja tämä eroaa myös muistoja tässä. Voin vain toivoa, sanon ihan avoimesti, että puhutte kollega Haanin kanssa, ehkäpä kollega Andorin kanssa myös, ja näytätte heille näitä parhaita esimerkkejä. Tiedän, että tammikuussa tällainen seminaari teillä on ollut, katsoin tätä, että miltä tämä näyttää, ja tämä on juuri sellaista, mitä mekin haluamme parlamenttina. Jos viittaatte virheisiin ja tuette tässä koulutusta siinä mielessä. Aikaa kun on vähän, niin haluan lyhentää esitystä, ja mennä nyt suoraan näihin kysymyksiin. Haluaisin kysyä, että mitä teette jatkossa, jotta tämä valvonta ja tilinpito, että sitä voidaan edelleen kehittää niin, että virheitä vähennetään, tämä yleislaatuinen kysymys. Haluaisin kuitenkin viitata erityisesti ohjelmaan, josta vastataan kahtaalla, eli Piipalks juuri lähti, mutta on ohjelma, joka oli, jossa oli päällekkäisyyttä, jossa Alpaan projektista tulee varoja. Sillä on sama tavoitteen asettelu kuin Erasmus Mundissa. Tässä on siis päällekkäisyyttä latinalaisessa Amerikassa. Tämä johtaa minut siihen kysymykseen, että miten näin on voinut käydä. Miksi oli eri IT-järjestelmät? Eikö näitä voida yhdist- yhtenäistää? Eikö tätä välinettä voida parantaa? No, tässä kysymyksessä haluaisin vielä sanoa, että toivoisimme kovasti, että muut komission jäsenet noudattavat teidän esimerkkiäni. Kiitos. Kiitoksia esittelijälle. Ja nyt tilintarkastus äh, tuomioistuin Rova Medison, anteeksi herra Medison. Kiitoksia puheenjohtaja. Ähm, hyvät naiset ja herrat, haluan aloittaa toivottamalla teille kaikille hyvää uutta vuotta. Ja haluan puhua teille koulutuksesta ja kansalaisuusasioista. Komissio yleensä etukäteen rahoittaa tiettyjä projekteja ja siinä vaiheessa, kun projektit on viety loppuun, loppuvaihe arvioidaan tukikelpoisuuskustannusten valossa. Koulutuksen ja kansalaisuusprojektien osalta tämä on hyvin monivaiheinen päätösprosessi ja se vietiin loppuun 2009, mutta alun perin lähti liikkeelle 2004-2005. Se, kuinka komissio ja jäsenmaat ovat taloudellisesti toimineet, voidaan todeta, että mm, virheriski riski on ollut äärimmäisen matala. Loppuvaiheessa on selkeää, että mm, maksut on suoritettu suunnitelmien mukaan. 2009 tilintarkastustuomioistuin kiinnitti erityistä huomiota näihin tilin sulkemisiin. 24 prosenttia oli Mm, näitä virheitä todettavissa. 32 prosenttia oli sellaisia, joissa näitä ei kvantifioituja virheitä ollut. Komission tasolla pystyttiin noudattamaan säännönmukaisuutta 2009 tilin pidossa. Ja kuitenkin 2009 vuoden aikana tehtiin virheitä. Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio todellakin tarkastaa and corrected and prevent the reoccurrence of previous fokusoi enemmän näihin tilinpäätöksiin välttääkseen virheitä jatkossa. Vastuuvapauden vastuuvapausmenettelyssä on ollut mukana myös Leonardo da Vinci ohjelma. En tähän mene sen tarkemmin. Edustan tilintarkastustuomioistuinta edustaa myös kollega. Ja, ja minulla on mukana myös herra Mark Griff, ja voimme tässä yhdessä kollegoiden kanssa vastata teille mihin tahansa kysymyksiin. Kiitoksia komissaarille, komissaarille puheenvuoron. Thank you, Mr. Chairman, eh, Mr. Hachimarkakis. Kiitoksia puheenjohtaja herra Hachimarkakis. Arvoisat jäsenet ja tilintarkastustuomioistuimen jäsenet. Ensinnäkin haluan sanoa, että todellakin kuten herra Hachimarkakis sanoi, tämä on ensimmäinen kerta, kun koulutuksesta vastaava komission jäsen, siis minä itse, osallistun tällaisiin menettelyihin, tällaiseen kuulemiseen, mutta pidän tätä hyvänä, koska mielestäni meillä on kaikilla sama vastuu näyttää, osoittaa avoimuutta ja vakuuttaa Euroopan kansalaiset, että rahat, jotka meille uskotaan, että niitä hallinnoidaan ja niiden käyttöä valvotaan tehokkaasti, joten tämä on oikein hyvä asia. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Levinsonia alustuksestaan ja DAS-lausuman johtopäätöksistä koulutuksen ja kansalaisuuden osalta 2009 vuosikertomuksessa. Teidän kastumatuomioistuimen johtopäätökset ja suositukset täytyy asettaa laajempaan asiayhteydessä nykyisellä ohjelmointikaudella. Haluaisin painottaa, että systemaattisesti otamme huomioon tarkastustuomioistuimen suositukset ja vastuuvapausviranomaisen vallankäyttäjän suositukset kaikilla tasoilla. Nykyisten ohjelmien kaudella 2007-2013 olemme noudattaneet tilintarkastustuomistamme suomituksia niin, että olemme valtavirtaistaneet, virtaviivaistaneet toimia, yksinkertaistaneet sääntöjä ja käyttäneet kertasummarahoitusta. Mitä tulee valvonta järjestelmiin olemme ottaneet käyttöön yhtenäisen tilintarkastumin ongelman, joka perustuu, ohjelma, joka perustuu 2004 tarkastumistuimen eh, lausuntoon. Pääosasto on ottanut integroidun valvontajärjestelmän käyttöön, joka perustuu kolmelle pilarille. Eh, ensisijaiset valvonnat edunsaajista, jotka tehdään kansallisten virastojen tasolla. Sitten toissijaiset valvonnat, joita suoritetaan kansallisten viranomaisten tasolla. Joka vuosi kansalliset viranomaiset antavat DAS-lausuman, joka perustuu raportteihin kansallisista virastoista ja niiden omista valvonnoista. Ja sitten pääosasta on omat valvonnat, jotka pyrkivät arvo, arvioimaan kansallisia arviointeja paikalla, päällä tehtävien va- tarkistusten perusteella. Tämän kautta pidetään yllä jatkuvaa prosessia valvonnassa. Pidän hyvänä sitä, että tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että nykyinen valvontajärjestelmä, jos sitä sovelletaan asianmukaisesti, se voi antaa asianmukaisen perustan tulevillekin vuosille valvontajärjestelmäksi. Se, mitä tulee transaktioiden säännönmukaisuuteen, pidän hyvänä sitä, että etu, ennakkomaksut olivat virheettömiä. Tämä on tärkeää koska ennakkomaksut ovat 87 prosenttia kaikista 2009 vuoden maksuista ja vain 13 prosenttia ovat lopullisia maksuja, kuten Levinson sanoi, koska hän odotti tätä. He keskittyivät vain näihin tilinpäätöksiin 2009, eli tähän 13 prosenttiin. Ja he löysivät kolmen sen, tai tulos oli se, että tämän 13 prosentin osalta tämä virheäästö on vähän yli 3 prosenttia, 2,3 prosenttia. On tärkeää painottaa, että kyseiset tilinpäätökset kuuluivat pääasiassa ohjelmien aiemmalle kaudelle. Ohjelmat, jotka toteutettiin 2000, 2006, 2007 oli uusi sukupolviohjelmia jotka jatkuvat vuoteen 2013 asti. Mutta koska todellakin tässä viitattiin vanhoihin ohjelmiin 2004-2005. Ja olen luottavainen sen suhteen, että yksinkertaistetut säännöt ja se kun käytetään enemmän könttäsummia nykysukupolven ohjelmissa, niin se vähentää riskejä, jotka liittyvät loppumaksatuksiin. Lopuksi totean, että pidän hyvänä sitä, että pääosaston pääjohtajan vuosikertomus vuodelle 2009 ja siihen liittyvä lausuva omat saaneet korkeamman A-luokan arvion taloushallinnosta liittyen säännönmukaisuuteen. Johtopäätöksenä haluaisin vakuuttaa teille, että olen täysin sitoutunut siihen, että toimeenpanojen tilintarkastustoimistamme suositukset, mikä tarkoittaa sitä, että vahvennetaan tarkistuksia transaktioiden säännönmukaisuudesta. Kiitoksia. Kiitoksia komissaari Vasiliuta sanoistaan. Haluaako vielä joku kollega käyttää puheenvuoron? Haluaako esittelijä lisätä vielä jotakin? Kollega Gresse. Kiitos komission jäsen. On aina mielenkiintoista kun katsoo hallinnointinäkökulmasta tällaisia massaohjelmia ja kiinnittää huomiota koulutukseen, koska nämä asiat ovat kansalaisten kannalta hyvin merkittäviä ja niiden vaikutus on laaja. Olen nyt pitkään tarkkaillut näiden ohjelmien hallintokuluja ja olen esittänyt kysymyksen niihin liittyen jo teidän edeltäjällenne ja käynyt vilkasta keskustelua aiheesta. Nyt haluaisin tietenkin kuulla, mitkä ovat keskivertokustannukset ohjelmaa kohden ja lisähakemusta kohtaan. Tämä on kysymys seitsemän. Annatte luvuista hyvän yhteenvedon. Kiitos siitä. Ja sanotte, että kustannukset per hakemus eivät ole luotettava indikaattori. Kiitos, että sanotte näin, mutta haluaisin silti ehkä saada vielä lisää tietoa tästä. Kiitos. Kiitos. Tämä on yksi kirjallisista vastauksista, mikäli sallitte joko luen tämän vastauksen, tai jos haluatte enemmän tietoa kuin mitä tässä kirjallisessa vastauksessa on, sanokaa minulle. Voin kuitenkin antaa teille tämän kirjallisen vastauksen. Esimerkiksi elinikäinen oppiminen ohjelma, jossa on mukana Erasmus, Grundvig, Leonardo, Komenius, niiden hallintokustannukset ovat 6,7 ja keskimääräiset hallintokustannukset per sovellus 17,88 euroa. Erasmus Mundus keskimääräinen hallintokulu on 5,3 prosenttia. Valitettavasti tästä meillä ei ole soveltamiskohtaisia lukuja kulttuurin osalta. Keskimääräinen luku on 10,10 prosenttia ja soveltaminen per ohjelma, koska me puhumme tässä näistä tukevammista ohjelmista, on 182 euroa. Nuorison osalta 13 prosenttia ja sieltä sovelluskohtainen luku on 1,42 euroa. Joten koko pääosastoluku hallinnollisista kuluista on 7,3 prosenttia. Olkaamme kuitenkin selkeitä. Meidän tulee olla varovaisia lukujen kanssa, koska on hyvin vaikea verrata keskimääräisiä soveltamiskohtaisia lukuja – näiden muiden lukujen kanssa, koska ne vaihtelevat paljon ohjelmien välillä, koska me hallinnoimme hyvin erilaisia tai hyvin erilaisia toimintatapoja, esimerkiksi yksittäisiä mm, ohjelmia, kuten Erasmus, jossa sovelletaan tai jossa tarvitaan hyvin vähän kustannuksia, mutta me hallinnoimme myös suurempia esimerkiksi kumppanuus ohjelmia, verkostoja tai monitasoisia ohjelmia, joissa kulut keskimäärin ovat paljon korkeampia hallinnossa, joten emme voi soveltaa samaa keskimäärämittaria jokaiseen projektiin. Mutta jos te haluatte tarkempaa tietoa, me kyllä annamme sen teille. Ich habe ja die Frage. Niin, lähetin tämän kysymyksen erityisesti kirjalliseksi siksi, että nämä luvut ovat niin tärkeitä. Toivottavasti saamme nämä luvut, koska asiat ovat tärkeitä. Ja jos minulla on vielä kysyttävää, niin käännyn puoleenne. Sanoitte, että keskivertokustannukset ovat 7,3. On tärkeää tietää siis, mikä on keskivertomäärä. Oletteko tyytyväinen siihen? Sanotteko, että tilanne on erityisen hieno? Pyrittekö siihen, että suunta on laskeva? Antaisin mielelläkin, mielelläni enemmän yksityiskohtia, mutta 2007 vuodesta lähtien, vastuuvapauden siitä lähtien, hallinto nettokulut ovat laskeneet 8,1 prosentista 7,3 prosenttiin, joten me todellakin ponnistelemme, jotta voimme vähentää hallintokuluja. Kiitoksia, kollega Ivanova. Kiitoksia näistä vastauksista. Minulla on kolme kysymystä. Ensinnäkin joustavuuteen liittyvä kysymys. Kun puhutaan koulutuksesta ja mm, kulttuurista. Yksi neljäsosa piti sisällään näitä kvantifoitavia virheitä. Ja tämä liittyy tähän tukikelpoisuuskriteeristöön. Ja joustavuus voisi aiheuttaa ongelmia. Jos näin olisi, voitteko ehkä löytää yksinkertaista muuttamisen ja joustavuuden välillä jonkin keinon. Esimerkiksi markkinasäännöstöissä joustavuus on todettu yhdeksi tärkeimmistä keinoista syventää Euroopan integraatiota. Ja kun puhumme yksinkertaistamisesta ja joustavuudesta, kuinka näissä näette riskit suurimpien virheiden kohdalla, joita yleensä siedetään koulutuksen ja kulttuurin alalla ja nuoriso-ohjelmat kiinnostaisivat erityisesti. Toinen kysymykseni perustuu kansainväliseen tutkimukseen, joka PISA suoritti pari vuotta sitten 15 vuotiaat nuoret, hyvin moni heistä on lukutaidoton. Tämä on hälyttävää tietoa. Mitä komissio voi tehdä, tämän muuttamiseksi? Voiko tai tarvitaanko tähän jotakin budjetin siirtoja tai lisäbudjettia, jotta asia voitaisiin hoitaa kuntoon? Ja kolmas kysymykseni liittyy rahoituskriisiin koulutuksen alalla. Onko suunnitteilla joitakin välineitä esimerkiksi elinikäisen oppimisen kohdalla, joka kohdistuu iäkkäisiin? Antaisimme teille jotakin ähm, lukuja, esimerkiksi 23 prosentin äh, virheluvun. Tilintarkastustuomioistuin on äh, mm, ottanut käyttöön 120 transaktiota, jos muistan oikein. Yksi näistä oli sellainen, jossa annettiin takuut Erasmukselle, eli siinä yksi yliopisto, Milanon yliopisto tässä tapauksessa. Kaikki ne ö, apurahat, jotka annettiin opiskelijoille Milanon yliopistossa, ne, niitä pidettiin yhtenä transaktiona. Tässä oli mukana 12 opiskelijaa ja kaksi opettajaa ja kokonaissumma oli 14 800 euroa. 11 opiskelijaa, ei missään, ja kaksi opettajaa, ei missään. Eli kuusi kuukautta piti olla tämä maksuaika, mutta itse asiassa vain viisi kuukautta tuli kysymykseen, ja tässä todellakin summat vaihtuivat. Eli tämä vain, että nähdään kaikki suhteessa. Koko transaktio, joka kohdistui Milanon yliopistoon, tämähän oli yksi 120, se oli nyt virheellinen, mutta vain 140 euroa verrattuna 15 000 euroa, jotka todellisuudessa kulutettiin nuoriso, nuorison toimintaohjelmamme, jossa parannetaan yhteistyötä nuorison kanssa. Siinä oli mukana ohjelma, vaihto-ohjelma Saksasta, Alankomaista, Belgiasta opiskelijoita. Ja koko tämä projekti oli yksi transaktio ja se tuli maksamaan noin 12 500 euroa. Ja kävi ilmi, että opiskelijoille oli maksettu esimerkiksi matkustus- tai liikennekustannuksia, jotka tulivat maksamaan 3300, 330 äh, siis euroa. Ja vain kuljetus omasta maasta Belgiaan oli sallittu tässä järjestelmässä. Eli voidaan todeta, että puhutaan virheiden toistuvuudesta, frekvenssistä, vaikka puhumme hyvin pienestä virhe- marginaalista. Kuitenkin tämä virheiden määrä itse asiassa on hiukan korkeampi kuin 2 prosenttia. Tietysti mikään virhe ei ole hyväksyttävä, sen voimme huomata. Ja jos otamme tilintarkastustuomioistuimen kannan, meidän pitäisi varmistaa se, että tarkistuskerrat ovat tiheämpiä, jotta nämäkään virheet eivät mm, tapahtuisi. Ja aivan kuten herra Katsimarkakis totesi, meillähän oli viime maaliskuussa seminaari, jossa kansalliset virkamiehet tai edustajat saivat ohjeistuksen valvontatyöhönsä ja tammikuussa 2009 mm, tilintarkastusraporttien pohjalta tilintarkastustuomioistuin siis tammikuun ähm, seminaarissa tulee olemaan läsnä ja äh, selittämään virheiden valvonta, valvonnan. Ja sitten tämä lukutaidottomuus kysymys. Voimme sanoa, että olemme erittäin huolissamme määrästä. Ei ainoastaan nuorison, vaan myös aikuisten kohdalla – koulutusneuvoston puolesta olen halunnut nimittää lukutaito, lukutaito mm, toimijan tai vastaavan, joka lanseeraa ohjelman, jonka puitteissa voimme ohjata jäsenvaltioita toimimaan lukutaito-ongelman kanssa. Ja jo helmikuussa – voin ilmoittaa, ketkä tähän lukutaitotyöryhmään kuuluvat. Tehtävämme on hyvin hankala siinä mielessä, kun yritämme tasapainotella yksinkertaistamisen ja joustavuuden välillä ja samalla minimoida virheet. Meidän täytyy löytää tämä herkkä tasapaino. Varmaankin vanhassa ohjelmassa tämä oli vielä huonompi tämä tilanne. Nyt olemme yksinkertaistaneet menettelyä. Tällä hetkellä siis ohjelmamme on yksinkertaistettu. Ennen saattoi olla 50 sivua näitä sovelluksia, mutta nyt kaikki tapahtuu verkossa ja äh, siis hakemusmenettely on paljon yksinkertaisempi, se tapahtuu verkossa. Ja hallintokustannukset tätä kautta ovat myös pienentyneet. Ja näin olemme myös voineet vahvistaa valvontaa. Annan vielä puheenvuoron. Sorry, sorry. Yes. I apologize. Anteeksi. Tämä rahoitus- ja talouskriisi on sellainen, joka on herättänyt erilaisia reaktioita eri jäsenmaissa. On mukava todeta, että useimmat jäsenmaat eivät ole vähentäneet sijoituksiaan koulutukseen, panostusta koulutukseen, ja on, rohkais, on, on rohkaisevaa kuulla, että monet hallitukset ovat sitä mieltä, että koulutuksen pitää olla – strategian keskiössä. Jos se on strategiamme keskiössä, pitää tilanteen olla myös sellainen, että tarvittavat varat saadaan käyttöön koulutusstrategiassamme, eikä vähentää rahamäärää, joka suunnataan koulutusohjelmiimme. Meidän täytyy voida todistaa eurooppalainen lisäarvo näissä ohjelmissamme. Hyvin suuri prosentti työnantajista on sanonut, että he ottavat mielellään töihin nuorisoa, joka on ollut mukana ohjelmissamme. Mm, valitettavasti emme voi valvoa jokaisen jäsenmaan kohdalla, kuinka paljon se panostaa koulutukseen. Monet ovat pakostakin joutuneet vähentämään koulutuskuluja, mutta eivät kovinkaan monet. Tämä on rohkaisevaa. Kiitoksia. need to, respond to some of the, uh, Täytyy vastata johonkin komission sanomisiin, ja se on, että vahvistanko sen sanoa, että on totta, eli enemmän kuin kolmas osa transaktioista, jotka kävimme läpi. tieto virheille. On totta, että ne kaikki ovat valtavia virheitä. On ihan sitä selvää, että jos löydetään kolmas osa virhe, virheitä ja kokonaisvirhemäärä on 2 prosenttia, niin ne eivät sitten kaikki ole kovin suuria, jotka ovat suurempia kuin toiset, mutta nämä on oikeasti, jotkut eivät olleet niin suuria. Mutta Meillä on minimitaso ja sen yli ollaan. Ja sen vuoksi siitä puhumme. Yritämme olla avoimia, yritämme kertoa koko mulle ja teille molemman sorttisista virheistä. Ja kun sanotte, että tästä sanotte valitsimme sen, että otamme tilin maksut, että se olisi ollut selkeä, että odotimme löytämme sieltä suuremman virhetason. kaksi allekirjoittajaa ennakkomaksuissa kaikissa papereissa. Ei se ole niin mielenkiintoista talousvalvonnan ja hallinnan puolesta. Mielenkiintoisempaa ovat tämä tilinpäätös tiedot ja se, että nämä selvitystilit ovat kunnossa. Se on tehty, itse asiassa on tehty molempia, koska olen myös sanonut että 30 ennakkomaksut käytiin läpi, ei löyty mitään olennaisen tason virheitä. Sodassa 20 selvitystilissä käytiin, käytiin läpi, siltä niitä virheitä löytyi. Kiitoksia. Kiitämme kaikkia komission jäsentä Vasiliuta puheenvuorosta. Ja nyt kollega Mulder on pyytänyt puheenvuoroa. I don't have a question to the commissioner. I have a general... Minulla on vain yleinen huomautus, ei kysymystä komission jäsenelle. Mutta jos voin tehdä tämän yleisen huomautuksen nyt. Eilen erässä hollantilaisessa sanomalehdessä oli haastattelu, jossa Hollannin tuomioistuimen jäsentä siis oli haastateltu ja häntä ja hänen kollegoitaan syytettiin vakavasti. Ja minä ehdottaisin, että kutsuisimme entisen tilintarkastustoimion jäsenen ja puheenjohtajan antamaan lausuntonsa, jotta voimme tarkistaa, ovatko nämä syytökset perusteltuja vai eivät. Minä puhun vihreiden puolesta myös. Ja Rova Gressel ehdotti, että tämä olisi kokous suljetuin ovin ja että me mm, kuulemme heitä erikseen sanon teille heti kollega Mylder, että myös minun ajatukseni oli juuri tämä. Minäkin sain tämän haastattelun tutustuvaksi juuri eilen. Ja olen sitä mieltä, että tämä kysymys sisällytetään seuraavaan koordinaattoreiden kokouksen esityslistalle. Ja siellä sitten tehdään ratkaisu siitä, mikä on parasta, mitä on parasta tehdä. Rova Gress. Tämä on minulle, mutta vielä yksi toinen asia, joka koskee pöytäkirjaa 9. marraskuuta. Valtuuskunnan kertomus Kroatiasta. 9.11. Jos muistatte, niin koko bussa puhuttiin tästä kertomuksesta. Ja ainoastaan yksi budjettivaliokunnan jäsen, joka toimii myös AFETissa, esitti tiettyjä varauksia. Ja tämä olisi vesittänyt mietintöä. Ja nyt tämä mietintö on todella muuttunut entistä heikommaksi. Ja mielestäni tämä ei ole hyväksyttävää. Mietintö on hyväksytty täysistunnossa ja siitä keskusteltiin siinä muodossa, kun me sen hyväksyimme koko bussa ja uudessa versiossa ei viitata korruptioon eikä petokseen. Ja eräs sana toistuu tässä kolme kertaa, jota ei alkuperäisessä tekstissä ollut lainkaan. Joten tämä ei ole mitenkään reilua, reilu tapa toimia, koska me olimme äänestäneet ja päättäneet tästä mietinnöstä jo aikaisemmin. Ja jos budjettikollegat haluavat jotakin muuta, niin he voivat itse sitten julkaista pehmeämmän mietinnön. Tähän täytyy löytää joku ratkaisu. Levison, prego. Thank you very much for giving me the floor, but uh, I think it's... Um... Kiitoksia, että sain vielä puheenvuoron. Eli tuo haastattelu, tilintarkastustuomioistuin on eilen päättänyt antaa pienen tai lyhyen lehdistötiedosteen. Tilintarkastustuomioistuin on ottanut huomioon tämän haastattelun 11. ensimmäistä ja tilintarkastustuomioistuin toimii korkeimpien kansainvälisten sääntöjen mukaisesti erittäin moraalisesti. Ja tuomioistuimen panos parempaan hallintoon yhdessä budjettielinten kanssa. Kaikki jäsenet ovat vapaita sanomaan mielipiteensä ja kuten herra Ingert itse totesi, mm, olen itse halunnut toimia vapaasti, mutta on toimittava kuitenkin perussopimuksen mukaisesti. Ja nämä syytökset ovat siis perusteettomia. Kiitoksia. Kiitos kaikille. Kiitos myös tulkeille, jotka ovat työskennelleet 15 minuuttia ylimääräistä. Kiitoksia. Hauskaa päivän jatkoa kaikille.